that you can directly go Okay, so good morning everyone. Sorry. Huomenta kaikille. Anteeksi, että olemme hiukan myöhässä. Kohta kuusi esityslistalla. Tarkistusten käsittely, niin, niin esittely nyt ei ole vielä täällä, mutta minulla on täällä hänen lausuntonsa ja sen hänen puolestaan. Eli olin samalla esittelijä. 9.30 Almunia on paikalla ja siksi haluan nyt aloittaa pikaisesti. Eli kohta kuusi. Kroatian liittyminen kaksikertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulon oikaisun yhteydessä 23. heinäkuuta 90 tehtyyn yleissopimukseen. Kuten sanoin, esittelijä Nitras ei nyt päässyt paikalle, lentoongelmien takia ja hänen puolestaan luen nyt hänen lausuntonsa. Esitys tähtää siihen, että Kroatia liittyy yleissopimukseen, jossa on lailliset puitteet liittyen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen etuyhteydessä keskenään olevien yritysten yhteydessä. Parlamentti on tehnyt suosituksen ja tämä asia ei ollut ongelmallinen. Varjoesittelijöillä ei ollut mitään varauksia, ja nyt odottelemme sitten, että Kroatia liittyy tähän yleissopimukseen ja muihin välineisiin lyhyellä aikavälillä. Varjoesittelijät ovat yhtä mieltä luonnoksesta. Rusa on tehnyt yhden tarkistuksen EKRstä, ja hän korosti, että pitää välttää kaksois, kaksikertaista verotusta. Näin voidaan keventää kroatialaisten veromaksajien taakkaa. Ja esittelijä katsoo, että tarkistus on kohtuullinen ja ehdottaa, että sitä EKRn tarkistusta tuetaan. Esittelijä suosittelee, että äänestetään tänään iltapäivällä mietinnöstä – Eli Ludvigsson nyt ei ole paikalla. En tiedä, haluaako joku puhua hänen puolestaan. Jos ei, niin sitten Tremossa. Thank you very much, Mr. President. Um, well, this is... Hyvä puheenjohtaja. Tämä on hyvin lyhyt tekninen asiakirja. Tässä ei ole mitään glamuuria eikä tässä ole mitään pitkiä, pitkää taustaa. Me liberaalit haluamme osallistua tämän hyväksymiseen. Tämä auttaa nyt Kroatiaa tulemaan normaaliksi jäsenvaltioksi. Tässä on vain yksi tehty tarkistus. Tietysti me voisimme olla sitä mieltä, että tämä on tekninen asia. Ja herra Ruusa Toma Jitse tämä mm, voisi olla ideologinen näkemys hänellä, koska hän haluaa minimoida veronmaksajien koituvaa verotaakkaa. Minun täytyy sanoa välimeren liberaalina, että minulle tämä sopii hyvin. Tarkistamme vielä ryhmämme kollegojen kesken, että sopiiko tämä meille mutta jos esittelijä tämän hyväksyy ja sen taakse tulee enemmistö, niin katsokaamme, miten sitten reagoimme. Eilen ryhmäkokouksessa me totesimme, että miksi tällaisia, sekoitetaanko poliittisia tarkistuksia näihin teknisiin asioihin. No, minulle tämä tosiaankin sopii, mutta täytyy vielä tarkistaa se, miten kollegat tähän suhtautuvat. Tiedän, että EPP tätä tarkistusta kannattaisi. miten tulevat tunnit ratkaisevat. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mateli, olkaa hyvä. Maletik. Dobar dan svima. Evo kao zastupnica iz Hrvatske samo bih htjela... Kiitos paljon. Toivottavasti halusin vain tervehtiä kaikkia kollegoita ja kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön kanssa. Erityisesti esittää metteliä Nitrasia. Edustaja Sitsin tarkistus on tärkeä kannanotto tässä mietinnössä, ja mielestäni se voitaisiin hyväksyä. Keskeisiltä osiltaan tässä on nyt kyse siitä, että Kroatia kunnolla osallistetaan sisämarkkinoihin ja tämä on hyvin tärkeää meidän yritysmaailmallemme. Kiitos. Today. Eli äänestämme tänään tästä mietinnöstä ja täysistunnossa huhtikuun kakkostaikkarissa sitten äänestetään tästä tekstistä. Eli sitten seuraava kohta esityslistalla, kohta seitsemän, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä. Esittelijä on Kleva. Olkaa hyvä. First of all, let me take... Kiitos puheenjohtaja ensin. Kiitokset varjoesittelijöille ja muille kollegoille, jotka ovat tarkistuksia tehneet tähän mietintöön. Me katsomme tarkistuksia, joita ei ole tässä paljoa. Ja useissa tapauksissa ne täydentävät sanamuotoa tai ovat aivan vastakkaista mieltä voitte varmasti todeta kanssani, että lisäkompromisseja tässä ei tarvita. Ehkä muutama seikka tästä aiheesta tällä hetkellä. On hienoa nähdä, että komissio on tähän nimeä tytäryhtiöjärjestelmään tehnyt pari tarkistusta, joita parlamentti on tukenut. Eli näihin hybridirahoitusjärjestelyihin liittyvät säännöt – olisi katsottava sitä, että vähennyksiä voidaan tehdä paikan päällä. Kaksinkertainen verottamatta jääminen on kirjallinen kysymys, johon meidän on puututtava. Stop to the so-called... Näiden sääntöjen kautta varmasti voidaan päästä siitä tilanteesta, että yritykset tekevät toimia sellaisissa maissa, joissa ei ole väärinkäytöksiin liittyviä sääntöjä kovin tarkkana, ta- tarkkoina. On hienoa nähdä, että useampikin jäsen on samaa mieltä siitä, että verotuskohteluun liittyviä sääntöjä on vahvistettava, jotta kilpailu ei pääse enää vääristymään. Olen aina tukenut parlamentin kantaa yhteisen yhtenäisen yhtiöveropohjan osalta. Mutta tämä asia on nyt jumissa neuvostossa ja meidän pitäisi tehdä erityisen paljon nyt yhtiöveropohjan osalta jäsenvaltioissa. Mielestäni voitaisiin asettaa säännöt, joiden mukaan vero ei saisi olla alempi kuin 75 prosenttia EUn keskiarvosta. Sihteeristön avulla olemme laskeneet, että Tämä on noin 15,5 prosenttia lukuna. Ja viisi jäsenvaltiota olisi silloin tällä hetkellä tämän kynnysarvon alla. Varmasti varsinainen toteutuva verotus voisi olla parempi tässä vertailua tehtävässä, mutta se on vaikea tehtävä, vähän vaikeampi vielä kuin se, että verrataan niitä yhtiöverotasoja, joita esitetään. Kollega Gigold ei ole paikalla, hän on ehdottanut samantyyppisiä muutoksia emotytäryhtiödirektiivin vuonna 2011. Toivon, että saan tuen myös tälle tarkistukselle. Jälleen tämä on viimeinen mietintöni, joten halusin kiittää todella kaikkia varjoesittelijöitä hedelmällisestä yhteistyöstä viime viikkojen aikana. Kiitos. No Kiitoksia. Varjoesittelijöitä ei ole paikalla, mutta Klintz on pyytänyt puheenvuoroa ehkä Gulain puolesta. All right, thank you. Also grundsätzlich äh, ist äh, periaatteessa tämä ehdotus äh, on, on periaatteessa oikein hyvä, mutta minulla on yksi tekninen kysymys tästä täytäntöönpanosta. tämä ehdotus, jonka esittelijä on tehnyt meille, Täällä puhutaan siis 75 prosentin, prosentin minimitasosta. Siis tämä on teoreettisesti, teoreettisesti hyvä asia, mutta käytännössä vaikea. koska me emme voi näitä veroasteita aivan suoraan verrata toisis, toisiaan, eh, koska korkeampi verokanta voi olla, äh, olla edu, edullisempi, koska siellä saattaa olla vähennyksiä ja poikkeuksia, ja sitten taas alemmassa veroasteessa voi olla vähemmän poikkeuksia, jolloin se on epäedullisempi edullisempi tytäryhtiölle. Ja, ja jos me haluamme nyt kaksinkertaista verotusta todella poistaa, niin, eh, niin tämä eh, lähtömaa ja tämä saava maa, niin niitä onkin, se ei toimi sillä tavalla, kun tässä oli ajateltu. Sitten kun meillä on tällainen yhtiöverotus, olemassa, niin on sellaisia maita, joissa tulee yhteenveron lisäksi maksettavaksi vielä toinen vero, kuten Saksassa tällainen Gewerbesteuer. Täällä on numerot 10 ja 11 tarkistukset sellaisia, että en, en tiedä, ovatko ne ollenkaan paikallaan, päästäänkö niille mihinkään tavoitteeseen. Kiitos sitten Stolojan. Uh, uh, we look Kiitoksia. Meillä oli poliittisessa ryhmässämme hyvää keskustelua tästä mietinnöstä. Me tuemme useita tarkistuksia. Olen Klinsin kanssa samaa mieltä siitä, että emme tue tarkistuksia, joissa puhutaan näistä rajoista, esimerkiksi yritysveropohja ei saisi olla alempi kuin 75 prosenttia EUn keskiarvosta. Me emme tämän tyyppistä kynnysarvoa voi tukea, koska ensinnäkin on maita, joissa on selkeä veropolitiikka, ja tämähän kuluu kansalliseen toimivaltaan eikä Euroopan tasolle. Sitten on toinen tarkistus liittyen tähän 10 prosenttiin, liittyen pääomaomistukseen, ja on ehdotettu, että se nostetaan 15 prosenttiin, mutta meistä 10 prosenttia on riittävä. Muuten tuemme tätä mietintöä. Kiitos. Kiitoksia. En tiedä, haluaako komissio puheenvuoron. Ilmeisesti ei, eli sitten Kleva saa uudestaan puheenvuoron. Uh, niin, olisin samaa mieltä, kuten sanoin, vaihtoehtoja oli kaksi tarkistusten osalta. Joko puoletti minun ehdotustani että oltiin ihan päinvastakkaista mieltä. Tämä on tarina, jolla on nyt pitkät perinteet jo minä aidosti uskon siihen, että jonain päivänä saadaan veroharmonisointia EUn tasolla. Ja tässä on nyt näkemyseroja ryhmien välillä. Nämä kommentit ovat ihan tervetulleita, mutta meillä on siis erilaiset kannat tässä mielessä. Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että on hyvin vaikea vertailla jäsenvaltioiden välisiä verotasoja. Eli tällaisen laskelman esittäminen, tekeminen on ihan hankalaa. Päästiin 15,5 prosentin lukuun. No, me olemme valikauden lopussa, eli ehkä voimme olla tässä kunnianhimoisia valmistella työtä tulevan parlamentin osalta, mutta nämä perusperiaatte eroavaisuudet näkemyksissäni ovat tiedossa. Katsotaan, äänestetään ja katsotaan, miten käy. Thank you very much indeed, Mrs. Kleber. Kiitokset Leva. Tästä äänestetään tänään. Ja tämä on sitten huhtikuun toisessa täysistunnossa äänestettävänä. Eli pidämme muutaman minuutin tauon ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli keskustelemme komission jäsenen Ammonian kanssa. Eli odottelemme nyt viiden minuutin ajan. Okay, um. No niin. Nyt jatkamme kokousta. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Almunia tähän viimeiseen keskusteluun. Ja pyydän anteeksi, jos joudun jossain vaiheessa lähtemään. Meillä on vähän terveysongelmia, eli siksi sanoin, että komission jäsen ei saa antaa meille suukkoa. Se ei liity mitenkään mutta en halua, että netissä näkyy, kun minä työnnän komission pois. Se ei liity työhön eikä muuhunkaan, mutta tämä on siis viimeinen kerta, kun komission jäsen on täällä valiokunnassa. Eli tervetuloa ja haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa, erityisesti tämän talous- ja rahasioiden valiokunnan kanssa. Me nyt tiedämme, millainen kantanne on kun kuuntelimme teitä kuulemistilaisuudessa. Ja minulla on tässä paperi, koska minulla on tässä myöskin kolme kysymystä teille. Eli miten tekisitte yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja sanoitte, että totta kai teette yhteistyötä ja alle, tarjoudutte allekirjoittamaan tämän. Eli tästä on nyt sitten tullut uusi trendi, ja tämä alkoi tässä valiokunnassa. Eli pyysin että lähettäisitte meille asiakirjoja varhaisessa vaiheessa, jotta voimme varmistaa tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden komission päätöksenteossa kilpailukysymyksissä. Ja tästä pitäisi raportoida sitten parlamentille, kun ajatellaan muita talouskysymyksiä. Ette ihan täydellinen ole ollut, mutta aika hyvin olette pärjännyt ja hyvää edistystä on tapahtunut tällä kaudella. Eli toivon, että uusi komission jäsen ja uusi talousasioiden valiokunta jatkaa näitä hyviä käytänteitä, joita on käynnistetty. Ja yhdessä kilpailumietinnössä pyydettiin, että käytäisiin täysimittaista kilpailuvuoropuhelua. Vahvistettu yhteistyö kattaa poliittisen vuoropuhelun ja vastuullisuuden ja myöskin sen, että vaihdetaan tietoja oikea-aikaisesti. Eli jatkamme siitä, missä nyt ollaan. On hienoa, että tulitte tähän valiokuntaan aina kun pyysimme. Tehän pyysitte, että pääsisitte tänne useamminkin ja nyt olemme löytäneet aikaa. Nythän on aika paljon työtä, kun ajatellaan rahoituspalveluita, taloushallintoon. Eli pyydän nyt anteeksi tätä. Tämä ei liity mitenkään siihen, että emme haluaisi teitä tänne tai että olisitte pärjänneet huonosti, mutta meillä on ollut aika tiukka aikataulu. Eli pyydän anteeksi sitä, että joskus aikaa teille on hyvin vähän saatavana. Te toimititte meille paljon asiakirjoja. Itse olen toimittanut ne eteenpäin valiokunnan jäsenille ja kilpailutyöryhmälle. Ihan vielä ette ole täydellinen, meidän täytyy välillä muistuttaa tästä, mutta näin käy kaikilla komission aloilla. Mutta tämä on nyt hyvä käytäntö, joka alkaa vakiintua ja toivottavasti tämä jatkuu. Me tarvitsemme vuosittaisen komission työohjelman kilpailukysymyksissä ja silloin parlamentti voisi suunnitella toimintaansa kilpailupolitiikan osalta ja se voisi olla silloin mukana kokouksissa kansallisten asiantuntijoiden kanssa, kun valmistellaan ja pannaan täytäntöön lainsäädäntöä ja muita välineitä. Ja olisi hyvä, että tästä muodostuisi rutiini, eikä asia, jota pitää erikseen pyytää joka kerta. Edistystä on tietysti tapahtunut, kun ajatellaan korvauksia kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Ja kolmikantaneuvotteluissa viedään sitten päätökseen tämä asia myöhemmin iltapäivällä. Ja olemme tätä pyytäneet jo pitkään, jopa viimeisen parlamentin aikana, ja sanoimme, että koska tämä on hyvin kiistanalainen kysymys, niin haluaisimme, että tämä hoidetaan yhteispäätösmenettelyssä, ja kiitän teitä siitä, että olette pitäneet kiinni lupauksestanne parlamentille, eli että pyritte näin tekemään. Toivon siis, että voimme saada päätökseen tänään iltapäivänä tämän työn tyydyttävällä tavalla. Ja mielestäni tämä on hyvä ennakkotapaus. Eli kun meillä sitten on perussopimuksen muutos, niin silloin parlamentti voisi olla enemmän mukana demokraattisissa menettelyissä kilpailukysymyksissä. Eli tämän sitten teidän kautenne jälkeen. Ja en nyt odota, että perussopimuksia muutetaan kovin pian, mutta meillä on myöskin muita ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista näillä muutoksilla. No sitten mitä on tehty? Olemme tehneet yhteistyötä tiimimme kanssa, mitä tuli asetukseen, joka liittyy vaihtokustannuksiin. Tämäkin oli yhteispäätösmenettelyssä. Ja hyvin paljon tietysti on tehty valtion tukien osalta väliaikaiset säännöt, jotka komissio hyväksyi talouskriisin aikana, eli tämä suuri tukipaketti pankeille, ja sitten uudistettiin valtion tukisääntöjä. Sitten kriisiviestinnästä pankkien saamat tukivaltioilta. Se oli aihe, joka aiheutti hyvin paljon huolta monissa kilpailumietinnöissä. Ja olemme todenneet, että Komission hyväksymät väliaikaiset säännöt ovat vakauttaneet rahoitusjärjestelmää ja niiden avulla on pystytty hallinnoimaan kriisiä. Kuitenkin oli huolenaiheita sen vaikutusten suhteen ja sen vaikutus valtion velkaan, mutta nämä sitten eivät liity teidän salkkuunne. Sitten valtion tuen uudistaminen. Tukea pitää olla vähemmän, mutta sitä pitää kohdentaa tehokkaammin. Meitä kuultiin artiklan 109 nojalla näistä kahdesta neuvoston asetuksesta, mukaan lukien valtion tukien uudistaminen ja sitten muut tähän liittyvät täytäntöönpanosäädökset. Eli me annamme panoksemme tähän asiaan, mutta korostaisin vielä, että koska tällä alalla ei ole yhteispäätösmenettelyä, niin se ei ole tyydyttävää. Ja lopuksi parlamentin rooli kansainvälisessä sopimuksessa Sveitsin kanssa liittyen kilpailulainsäädännön täytäntöönpanoon. Parlamentti hyväksyi sen, vaikka nyt on sitten epävarmaa, voidaanko tästä sopimuksesta pitää kiinni, kun otetaan huomioon hiljattainen kansanäänestys Sveitsissä. Tällä alalla tämä valiokunta on aina tukenut sekä Euroopan tasolla että Euroopan kilpailuverkoston kautta ja kansainvälisellä tasolla, koska globaalissa ympäristössä on kartelleja ja fuusioissa on useita oikeudenkäyttöalueita mukana. Ja parlamentin pitää saada tietoa näistä tulevista vastaavanlaisista sopimuksista. Eli kaiken kaikkiaan katsoisin, että voimme antaa hyvin hyvän arvosanan teille tältä kaudelta. Te ette nyt vielä ole lähdössä, mutta Meillä on pian vaalitauko tulossa, eli tämä valiokunta ei näe teitä enää. Eli kiitoksia. Ehkä voisimme antaa teille 8.10 ja nyt teillä on sitten puheenvuoro. Thank you very, very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon Sharon näistä ystävällisistä sanoista. Me olemme nyt usean vuoden ajan tavanneet täällä valiokunnassa, keskustelleet, tehneet yhteistyötä. That, uh, at the end of the... Toivon, että mandaattini lopuksi minun mandaattini on vähän pidempi, niin saan korotettua tuota arvosanaani kahdeksasta yhdeksään ja puoleen. Minä jatkan vielä työtä niin ihan viimeisen päivän asti mandaattia. Toivon, että se on 31. päivä lokakuuta. Toivon, että ennen sitä päivämäärää on nimitetty uudet johtajat, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja ja seuraavan komission jäsenet. Ja toivon, että seuraajani saa hyväksynnän laajalla tuella ja voin antaa hänelle kaikki kilpailuvälineet ja kilpailututkinnat, jotka ovat käynnissä. Minulla on ollut loistomahdollisuus tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja olen hyvin iloinen siitä, että vaikka sopimuksen määräykset rajoittavat hiukan parlamentin täysimääräistä osallistumista – päätöksentekoon tällä kaudella, niin meidän yhteistyömme on ollut hyvin avointa. Selkeä avointa yhteistyötä ja mielestäni teidän panoksenne on ollut äärimmäisen hyödyllistä ja myönteistä. Haluaisin nyt antaa tilannekatsauksen siihen, missä olemme teidän kautenne lopulla ja kertoa, mitä minulla on pöydälläni lähikuukausien työksi. Mainitsitte direktiivin korvausvaatimuksista, yksityistä korvausvaatimuksista. Toivon, että tämä saadaan menestyksekkääseen päätöksen ja tämä direktiivi saadaan hyväksyttyä ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä on valtava edistysaskel, jotta voisin, voidaan täysin huolehtia kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta julkiselta kannalta – ja sitten myöskin yksityisten puolelta. Yksityisille puolelle tarvitaan tätä lainsäädäntöä, jotta voidaan saada vahingonkorvauksia, kun on kärsitty kilpailuoikeuden rikkomuksista. Monien jäsenvaltioiden tasolla tämä on mahdollista, mutta että saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet Euroopan unionin tasolla ja voidaan täysin yhdistää päätökset, jotka tehdään julkisella tasolla EU-ssa tämä lainsäädäntö, niin toivon, että tämä lopulta hyväksytään teidän äänenne tuella huhtikuisessa täysistunnossa. Meillämme vaikeita aikoja taloudellisesti. Ja tämä luo uhkia sisämarkkinoillemme. Yhtenäismarkkinoita ei ole saatu vielä ihan päätökseen. Meillä on suuria haasteita, kuten tiedätte, televiestinnän alalla – digitaalisen talouden alalla, energia-alalla myös. Muista myös palvelut ja niin edelleen. Ja kilpailupolitiikka ja yhtenäismarkkinat ovat kaikki tekijää, joilla pyritään parempaan integraation talouksiemme kesken, edistetään Euroopan yhdentymistä ja tehdään näin kansalaisten eteen. Siitä on hyötyä yrityksillemme, pk-yrityksille – jotka ovat niin keskeisessä roolissa talouksissamme. Ja tämä on johdonmukaista eurooppalaisen yhteiskuntamallin kanssa ja sen kanssa, että reilusti jaetaan taloudellinen hyvinvointi kansalaisten ja alueidemme kesken. Tässä mielessä minä koen ja näen kilpailupolitiikan. No siksi on tärkeää, että kilpailulainsäädäntöä täytäntöön pannaan, noudatetaan. Tässä mielessä ensinnäkin rahoitusmarkkinoiden osalta. Tämä on ollut tärkeää työtä näiden vuosien aikana, että käytetään kilpailuvälineitä rahoitusmarkkinoiden suuntaan, kun ajatellaan, mitä ongelmia kriisin yhteydessä syntyi. Me olemme päivittäneet valtion tukisäännöstön puitteita, jotka luotiin kriisin aluksi, jotta valtion tukivälinettä voidaan käyttää rajoitusalalla. Pyritään suojaamaan yhtenäisiä toimintamahdollisuuksia ja pitämään minimissään sen, että veronmaksajien varoja pitää käyttää rakenneuudistuksiin pankkijärjestelmässä. Viimeinen valtion tukisääntöjen uudelleen tarkastelu rahoitusten osalta tehtiin viime kesänä ja nyt huolehditaan täytäntöönpanosta ja saadammeko hyviä tuloksia. Suurilta osin useat pankit ovat maksaneet tai maksavat takaisin valtioille tuet, joita jaettiin kriisin aluksi. Toisissa tapauksissa pankkeja ei enää ole olemassa, koska ne eivät selvinneet markkinoilla edes valtion tuin, joita jäsenvaltioiden budjeteista saatiin valtion tukia on käytetty tällaistenkin pankkien tukemiseen parinkymmenen pankin osalta, mutta joillain alueilla vielä ohjelmamaissa, Kreikassa, Irlantis, Irlannissa, Kyproksella, Portugalissa, Espanjassa tehdään työtä. Täytäntöön pannaan niitä päätöksiä, jotka hyväksyttiin en ainoastaan liittyen kansallisten varojen käyttöön, vaan myöskin ohjelmien kautta tulevien varojen käyttöön. Ja me olemme valmiita toimimaan, jos toiminnan tarvetta on sen jälkeen, kun EKP on hoitanut stressitestinsä ja omaisuuserien laadun arvioinnit. Säännöt on hyväksytty ja niitä käytetään hetkellä, joka ei enää ole ihan kriisin alussa, mutta kuitenkin vaaditaan vielä julkisen tuen välineitä pankkisektorille, kunhan osakkeen omistajat ja muut eivät pysty auttamaan niiden järjestelmien kautta, jotka on käytössä. Osittain siksikin, että te olette osallistuneet lainsäädäntötyöhön, mutta rahoitusalalla – Olemme aina tarkkana ja vähän huolissamme. Me ajamme tärkeitä tutkimuksia kartelikysymyksissä. Me tutkimme pankkeja, jotka ovat olleet tässä Libor-vyyhdissä mukana. Me teemme työtä muissakin tapauksissa, jotka liittyvät johdannaisten korkoihin. Me analysoimme, vaikka me olemme vielä hyväksyneet muodollista kantaa, jonka mukaan tutkinnat alkavat. Me olemme katsoneet yhteistyötä mahdollisen manipuloinnun osalta. Myös valuutan vaidon osalta tai miten on mahdollisesti manipuloitu raaka-aineiden hinta energia alalla erityisesti. Nämä ovat tärkeitä hintakysymyksiä. Kartellikysymyksistä mainitsisin vielä toisen seikan käynnissä olevassa työstä. Kartellitutkimukset, jotka liittyvät auton osiin. Kaksi päätöstä on tehty tähän mennessä. Esimerkiksi sen mahdun osalta, jota käytetään auton istuimissa. Me odottelemme uutta päätöstä tämän sektorin osalta, auton osien osalta siis ja monet muut tutkinnat ovat käynnissä. Ja minun seuraa jälleenkin riittää työtä näiden tutkintojen osalta. Tällä todellisuuden alalla tämä on keskeinen osa autoteollisuutta ja autoteollisuus taas merkittävä osa teollisuuttamme. Energian alalla meillä on Gazprom-tapaus, päätökset, jotka hyväksyttiin tutkittiin pari viikkoa sitten myös. Me tutkimme muita mahdollisia määräävän markkina-aseman väärinkäytöksiä energian osalta esimerkiksi Bulgariassa. Ja totta kai viime viikot ovat käynnissä hyvin tärkeästä työstä, jolloin päätellään työtä, jotka liittyy uusiin valtiontukisääntöihin, jotka liittyvät energiaympäristö- tukeen. Ne ovat tärkeitä päätöksiä, kun ajatellaan uusiutuvien energialähteiden tukemista ja, tukemista ja sitä, että pyritään auttamaan sitä, että strategiassa päästään eteenpäin sääntöjä kunnioittain, samalla huolehtien siitä, miten tämä strategia luodaan, miten sitä rahoitetaan ja miten sitä käytetään erityisesti energiavaltaisilla aloilla. Me pyrimme suuntaviivoissa saamaan tasapainoa sen keskellä, että pitää keskittää julkisten varojen käyttö, jolla pyritään energiaympäristötavoitteisiin, samalla ottaen huomioon, kun päätöksiä tehdään, mikä on yhteensopivaa tämän strategian kanssa. Ajatellen vaikutuksia keskeisiin teollisuuden aloihimme. Me teemme tietenkin paljon työtä televiestinnän alalla. Erityisesti meillä on kaksi yrityssulauma-tapausta. Irlannin ja Saksan tapaukset. Kaksi tärkeää yrityssulaumaa alalla, joka tarvitsee tukea, koska alalta pyydetään valtavasti investointeja, jotta verkkojen ja palveluiden laatua voidaan parantaa kilpailukykyä myös verrattuna muihin pelaajiin näillä markkinoilla. Nämä ovat nopeasti kehittyvät, muuttuvat markkinat ja kyse on tärkeistä niin kutsutuista over the top toimijoista. Mutta samalla ei voida luoda investointistrategiaa tässä ja päivittää verkostoja – jos ei saada kunnon tasapainoa kilpailusääntöjen kanssa? Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat kilpailukomission jäsenen pöydälle lähikuukausina, lähiviikkoina. Tätä tärkeää työtä Google-tutkimuksesta on puhuttu täällä ja monet kerrat Ne erityiskokouksessa joidenkin tämän valiokunnan ja parlamentin jäsenten kanssa vähän aikaa sitten. Vähän aikaa sitten myös hyväksyimme tärkeät suuntaviivat lentoliikenteen valtion tuolle. Voimme keskustella tästä, jos haluatte, kyselyhetken aikana ja työstämme viimeisiä viikkoja toisia tärkeitä suuntaviivoja, jotka liittyvät valtion tuen uudistamiseen. Tutkimus- ja innovaatiosuuntaviivat, nämä ovat hyvin tärkeitä. En nyt puhu enempää siitä, miten tärkeää on tukea oikealla tapaa sopivin kannustimin hyvin kohdentaen julkiset varat tutkimuksen ja kehityksen osalta. Ja sitten ihan viimeinen kommentti. Viitte toiseen lainsäädäntöaloitteeseen, joka on keskustelun kohteena parlamentissa, jota me olemme myös tukeneet Michel Barnierin kanssa. Se liittyy maksujärjestelmädirektiivin uudistamiseen. Ja tämä liittyy näihin vaihtomaksuihin, Salvan mietintöön ja siihen päätöksen, joka on parlamentissa keskustelun kohteena näinä hetkinä. Teidän valiokuntanne tuoreimmat päätökset ovat mielestäni hyviä ja johdonmukaisia täysin sen tutkimustyön kanssa, jota me teemme Visa Euroopan ja kansainvälisen visan osalta ja toisaalta Mastercardin osalta. Eli olin hyvin iloinen siitä, että yhteistyötä tehdään näin parlamentin ekon valiokunnan kanssa meidän suuntamme, kun tämä on tärkeä osa meidän maksujärjestelmämme. Tässä alustukseni Tähän alkuun kiitos oikein paljon vielä vieraanvaraisuudesta, yhteistyöstä ja ystävällisistä sanoista ja toivotan onnea menestystä tulevissa vaaleissa niille, jotka ovat ehdolla. Erityisesti niille, jotka tulevat omasta puolueestani. Kiitos oikein paljon. Okay. <laughs> So, uh, th- thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi kysymyksiä. Ensin kansanpuolueesta. Paavelo Salva, ole hyvä. Komisario. Kiitoksia Sharon, komission jäsen. Vaikka et toivotanut Kamilla onnea vaaleihin, niin minä nyt kun kuuntelin teitä, en halua nyt puhua tässä vaaliilmapiirissä, mutta minusta tuntuu kuitenkin, no itse en tunne välttämättä tätä asiaa kovin hyvin. Tässä puhuttiin Googlesta, ja minusta vaikuttaa, että te olette saaneet enemmän myönnytyksiä kuin muut sääntelijät. Ja oliko mahdollisuuksia että jos tämä olisi mennyt tuomioistuimeen, niin olisi saatu enemmän myönnytyksiä kuin mitä te saitte. Ja toisaalta tämä mietintö, jonka esittelijä olen, en tiedä saanko sen päätökseen sitten tällä kaudella vielä, toivottavasti näin käy, mutta sitten on asioita, joissa on hyvin paljon erimielisyyksiä komission ja parlamentin kannan välillä, ja haluaisin tähän vahvistuksen. Kiitos. Kiitos. Tosiaan en tue teitä vaaleissa, mutta toivotan teille kaikkea hyvää henkilökohtaisesti. Niin, sama koskee teitä Langen. tämä Google-tapaus. Tietääkseni nyt on yksi kilpailuviranomainen, ei eurooppalainen, joka teki samanlaisen tutkimuksen, jota nyt tehdään täällä EU:ssa. Komissio marraskuusta 2010 on ottanut yhteyttä Yhdysvaltojen vastaavaan elimeen. Ja siellä käynnistettiin suunnilleen samoihin aikoihin tutkimus liittyen samoihin ongelmiin. Ja Yhdysvalloissa tutkimus saatiin päätökseen 15 kuukautta sitten 2012 joulukuussa, ja päätelmä oli, että tilanne oli kunnossa. Joitain elementtejä Googlen piti oikaista, ja ne ovat mielestäni kyllä aika vähäpätöisiä seikkoja. Googlen tilanne tosiaan Yhdysvalloissa – on hyvin voimakas, sillä on voimakas markkina-asema, mutta Euroopassa se ei ole yhtä vahva. Pohjois-Amerikassa Google on saanut noin 70 prosenttia markkinoista haltuunsa. Sitten on kaksi muuta kilpailijaa, jotka eivät ole enemmistöasemassa, mutta heillä on kuitenkin merkittävä markkina-asema. Ja Euroopassa taas Google on selkeästi johtava yli 90 prosenttia, paitsi joissain maissa eri syistä, joita en nyt pysty selittämään. Niillä ei ole tätä asemaa, mutta valtaosassa Euroopan maista tämä lukema on yli 90 prosenttia. Kilpailijoita kyllä riittää, mutta kun haemme hakumoottoria, hyvin usein menemme suoraan Googleen, emmekä käytä muita, joita on käytettävissä. Me voisimme käyttää muitakin hakumoottoreita, mutta valtaosa eurooppalaisista menee suoraan Googleen. En nyt halua kritisoida sitä, mitä Federal Trade Commission Yhdysvalloissa teki, mutta tilanne on erilainen. Se nyt ehkä ei oikeuta tätä erilaista kohtelua näissä tutkimuksissa, mutta en nyt puhu siitä. Me jatkamme tutkimusta edelleen, sitä ei ole saatettu päätökseen. Olemme uudessa vaiheessa ja valmistelemme kirjeitä, joita laaditaan näille ilmiantajille tässä tutkimuksessa, ja selitämme heille, miksi katsomme, että viimeiset ehdotukset Googlen puolelta, jotka saatiin tammikuun lopussa, pystyvät ratkaisemaan nämä ongelmat, jotka liittyvät näihin eri kanteisiin. Tämä on meidän kantamme. Me haluamme käydä vuoropuhelua kunkin ilmiantajan kanssa. Ja tietysti voi olla, että joudumme vielä muuttamaan mielipidettä. En usko, koska olemme tehneet kovasti työtä ja tehneet paljon tutkimuksia, olemme puhuneet paljon ja katsoneet kaikkia vaihtoehtoja. Mutta en voi kuitenkaan sulkea sitä pois, koska tutkimus jatkuu edelleen, enkä voi ennakoida lopputulosta. Mutta voin kuitenkin sanoa, että tutkimusten lopputulos, ja sitähän on hiukan tulkittu hiljattain pidetyssä kokouksessa, jossa oli mukana myöskin parlamentin jäseniä. Eli tutkimus saadaan päätöksen ennen kuin komission toimikausi päättyy syksyllä. Siitä olen täysin varma. Mitään laillista määräaikaa ei ole, mutta olen täysin varma, että tutkimus saadaan päätöksen, koska se on jo kestänyt liian pitkään ja olemme jo loppuvaiheessa. Mielestäni nyt käydään keskustelua, jota aina ei tulkita oikein. Eli miksi tässä tapauksessa, niin kuin monissa muissakin, kun kyse on määrävää markkinasenon väärikäytöksistä. eli miksi tässä on sovellettu artikla 9, eli etsitään kompromisseja ja ehdotuksia, jotka voivat olla laillisesti sitovia, ja kun tämän sitovuuden kautta voidaan sitten sitten poistaa nämä kilpailun esteet, joita on havaittu tutkimuksessa, koska tässä ja monissa muissa tapauksissa ei ollut mitään kieltopäätöstä useista syistä, joita sitten analysoidaan kunkin tutkimuksen aikana. Ja ne saattavat muuttua sitten jossain vaiheessa tutkimusta, mutta tässä tapauksessa en nyt näe miksi meidän pitäisi muuttaa kantaamme, jos saamme lopputuloksen, joka on oikeudellisesti sitova ja jonka kautta päästään pois kilpailuongelmista, joita on analysoitu tutkimuksen aikana. Joissain tapauksissa on tehty muutoksia tutkimuksen aikana tähän kantaan. Jos ajatellaan artiklan 7 pohjautuvia tutkimuksia, jossain vaiheessa tutkimukset ovat sitten pohjautuneet artiklan 9 ja on tehty sitovia sopimuksia. Esimerkiksi Samsungin osalta käsiteltiin väärinkäytöksiä, patentteja ja standardeja. Aloitimme artiklasta 9 ja lopulla oli minkä artiklassa 9 ja muissa tapauksissa tutkimukset, jotka ovat aloitettu artiklusta 7, siitä on siirretty sitten artiklan 9. Eli tässä on hämmennystä. Eli että kilpailupolitiikassa jonnekin mukaan pitäisi aina sovata artikla 7, mutta ei. Meillä on kaksi järjestelmää vuodesta 2004 jälkeen, kun uusi työjärjestys tuli voimaan. Eli tämä nyt ei ole järkevää keskustelua, me täytyy puhua näistä asiakysymyksistä, eli me olemme ratkaisemassa näitä kilpailuongelmia. Ja mielestäni me ratkaisemme niitä niin pitkälle kuin pystymme niillä välineillä, joita meillä on kilpailupolitiikassa. Meidän täytyy välttää määräävän markkina-asian aseman käyttöä. Se ei liity lainsäädäntöön eikä sääntelyyn, vaan tämän toimintaa, jota harjoitetaan jälkikäteen, jotta voidaan puuttua ongelmiin, joita on tullut esille. Eli näissä asioissa me toimimme niin kuin pitää toimia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Tämä on aika tärkeä aihe tällä aiheella. Sitten SND-ryhmästä Antolin Sanchez. Gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ottaa esille, kuinka erinomaiset suhteet meillä on ollut komissioon kilpailukysymyksissä. Meillä on jatkuvaa vuoropuhelua, avoimuutta, institutionaalista yhteistyötä, jota on ollut komission jäsenen kanssa ja myöskin teidän tiiminne kanssa – Ja tässä vaiheessa haluaisin todeta, että tämä on ollut mielestäni erittäin myönteinen suhde. Ja lisäksi nyt ensimmäistä kertaa kilpailupolitiikassa Euroopan parlamentilla on lainsäädäntövaltaa. Komissio teki ehdotuksen kilpailukysymyksistä ja parlamentti on nyt toinen lainsäätäjä. Ja tämä on uusi tilanne, joka vastaa sitä, mistä puhuttiin alkuperäisessä kuulemistilaisuudessa, jossa komission jäsenä kuultiin, ja varmasti meillä on mahdollisuuksia täydentää vielä tätä työtä. No sitten muutama asia, joita käsitellään. Ja haluaisin nyt hiukan todeta, että komission jäsenellä on kokemusta näiden viiden vuoden aikana. Ja hän aikaisemmin oli komissiossa, hän vastasi talousasioista. Ja sitten on asioita, joita haluaisin korostaa. Ensinnäkin avoimuus on erittäin keskeinen asia. Ja on tärkeää, että kilpailukysymyksissä komissio korostaa avoimuutta esimerkiksi valtion tukien osalta. Ja sitten rahoitusmarkkinakysymykset. Meidän on tärkeää tuntea tämä tilanne ja komission täytyy antaa jatkuvasti tietoa näistä asioista ja kertoa, millaisia vaikutuksia kriisillä on ollut veronmaksajiin ja valtion kassaan. Tämä on tärkeä seikka, jota komissio tulee edelleen tarkastella. Sitten Google-tilanne. No, tähän liittyy monia kysymyksiä ja meidän täytyy miettiä nyt oikaisukeinoja eikä miettiä mitään rajoituksia. Eli miten voidaan puuttua näihin aiheutuneisiin vahinkoihin – en tiedä, mikä on oikea tapa toimia, mutta tämä on yksi asia, jota meidän täytyy miettiä, kun tehdään uudistuksia vuoden 2003 asetukseen. Mehän olemme jo saaneet kymmenen vuoden ajalta kokemusta asiasta ja siellä on tiettyjä tärkeitä asioita, joita pitää vähän harkita uudelleen. Esimerkiksi suhde julkisen ja yksityisen sektorin välillä – miten saadaan aikaan parempaa synergiaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja sitten täytyy varmistaa, että kilpailuviranomaiset ovat todella riippumattomia. Meillä pitää olla selkeitä standardeja, jotka ovat hyvin tiukkoja ja selkeitä. Ja samaan aikaan meidän pitää olla vaativampia. Eli päätöksille pitää olla vastaava vaikutus, ja tämähän nähtiin silloin, kun puhuttiin sanktioista – Eli saman verkoston eri viranomaisilla ei ole samantyyppisiä sanktioita käytössä. Eli ehkä voisit kertoa hiukan jotain kantoja näistä asioista ja toivottavasti voimme jatkaa vielä tätä hienoa yhteistyötä, jota meillä on ollut monien vuosien aikana. Kiitoksia tästä yhteistyöstä kaikkina näinä vuosina. Ne ovat olleet hyvin intensiivisiä työtäyteisiä vuosia ei pelkästään asioissa, jotka liittyvät suoraan kilpailupolitiikkaan, vaan myöskin kun ajatellaan minun salkkuani, eli yhteistyö Sanchez Presedon kanssa on ollut erinomaista. Ei pelkästään siksi, että olemme samasta puolueesta ja samasta maasta, vaan Sanchez Presedo on tehnyt erittäin tiivistä ja hyvää työtä Ja meidän täytyy nyt katsoa tulevaisuuteen, mutta se on sitten eri asia. No valtion tukien avoimuus. Valtion tuista rahoitus- ja pankkisektorille. Mehän olemme ponnistelleet erityisesti, jotta voimme esitellä tulokset, jotka olivat mukana vuosittaisessa tulostaulukossa mahdollisimman selkeällä ja hyödyllisellä tavalla. Tämä on nyt poikkeuksellisen tärkeää. Meillähän on valtavasti veronmaksajien varoja, joita on sitten varannettu ja annettu pankkisektorin tueksi. Pankkialallähän on pitänyt tehdä uudistuksia ja tilanne on nyt parantunut. Ja nyt nämä varat ovat kaikkien kansalaisten käytössä ja teidän avullanne olemme saaneet aikaan paremman tuloksen. Ja sitten toinen asia, joka liittyy avoimuuteen ja joka liittyy uusiin suuntaviivoihin valtion tukipaketin uudistamisessa. Eli vaatimukset, jotka otetaan mukaan näihin suuntaviivoihin, jotta valtion tuet, joita annetaan jäsenvaltioissa, olisivat kaikkien kansalaisten tiedossa, kaikkien sidosryhmien tiedossa. Meillä on uusia va- vaatimuksia avoimuuden suhteen, kun valtion tukia, joita myönnetään kussakin jäsenvaltiossa. No, tätä on vastustettu tietyissä jäsenvaltioissa, mutta tämä on kuitenkin edistysaskel, joka on hyvin hyödyllinen. Sitten Googlen suhteen vielä, no tämä ei koske vain Googlea, vaan kaikkia asioita, jotka liittyvät artiklaan 9, niitä on paljon. Eli miten voidaan näitä korvauksia antaa uhreille, jotka ovat kärsineet näistä rikkomuksista, jotka liittyvät artiklaan 9. Eli tätä pitää ehkä vielä miettiä lisää tulevaisuudessa. Mutta tämä on kuitenkin keskeinen kysymys. Oli päätös sitten pohjautunut artiklaan 79, niin silloin täytyy todeta, että määräävää markkina-asiaa on käytetty väärin ja että tähän pitää puuttua julkisella toiminnalla, kilpailulainsäädännöllä, mutta myöskin täytyy ottaa huomioon mahdollisuus antaa korvauksia kärsityistä vahingoista. Ja sitten olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tulevaisuudessa pohtia näitä asioita uudessa komissiossa ja uudessa parlamentissa ja neuvostossa, koska on totta, että kansalliset kilpailuviranomaiset, jotka ovat järjestäytyneet Euroopan laajuisen verkkoon vuodesta 2004, se on erittäin tärkeä saavutus. Meillä on perusopimusten säädöksiä, joita sovelletaan, ja meidän täytyy toimia samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, ja meillä pitäisi olla johdonmukaista täytäntöönpanoa näiden sääntöjen osalta – jota komissiossa on päätetty, tai kansalliset sääntelyviranomaiset ovat päättäneet tästä. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, millaisia tuloksia saadaan politiikan soveltamisesta. Ja kansalliset kilpailuviranomaiset eivät aina ole riittävän riippumattomia, eikä heillä ole riittävästi resursseja pystyäkseen tekemään tehtävänsä tehokkaasti. Ja joissain jäsenvaltiossa tämä on ongelma tällä hetkellä. Jos jotkut jäsenvaltiot ovat erittäin hankalassa tilanteessa. Me yritämme auttaa näitä valtioita, mutta ei ole oikeudellisia välineitä. Kun ajatellaan vaikka televiestintä ja energiaa, on eurooppalaista lainsäädäntöä, joka liittyy näihin minimiolosuhteisiin kansallisella tasolla. Mutta kilpailuasioissa ei ole mitään eurooppalaista säännöstöä, jossa määriteltäisiin vähimmäisvaatimukset, joita pitää noudattaa kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämä on tietysti asia, joka pitää sitten tulevina vuosina pitää mielessä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Alde. No, tästä nyt tulee vähän espanjasta Ramon Tremosa vielä. Much, Madam Chair. Dear Commissioner Almunia, uh, thank you very much for... Kiitoksia ja kiitoksia komissaarille ja minä haluaisin myös henkilökohtaisesti kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä, jota olemme harjoittaneet. Meillä on kaksi konkreettista mm, kysymystä, joka liittyvät tähän Googleen ja siihen, miten asiaa voitaisiin parantaa. En, ensinnäkin, kun on tätä valvottu tätä yhtiötä, on mahdollisuus valvovaa elintä tarkastella. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän mekanismiin. Googlella on kolme kilpailijaa. Siis Google olottaa, odottaa tiettyjä tuloja. Mahdollisesti Tällä tavalla Google saa voittoa ilman, että nämä eh, hinnat ovat edullisia käyttäjille. Mikä hyvä ratkaisu tämä on? No, joka tapauksessa nämä parannuskeinot ovat parempia kuluttajille, mutta ehkä on niin, että Googlen palvelun eh, hinnat ovat korkeampia Tässä on sellainen vaara, että Googleista tulee vielä dominoivampi markkinoilla. Kiitos. Muchas gracias, señor Tremosa. Kiitoksia, Tremosa. No en nyt voi puhua konkreettisista kohdista jostain vireillä olevasta tutkimuksesta. Näistä asioista ei voi keskustella tällaisessa kokouksessa. Ja hiljattain kokouksessa, joka oli rajoitettu vain tämän ja muiden valiokuntien jäsenille. Ehkä voisin kertoa hiukan enemmän näistä luottamuksellisista kysymyksistä, mutta tässä minun täytyy nyt puhua ihan vain yleisistä kysymyksistä. Ja nämä kaksi asiaa, jotka tulivat esille, eli se, millä voidaan sitten täytäntöön panna päätös, kun se tehdään Googlen osalta – Ensinnäkin kyseessä pitää olla komission nimeämä riippumaton taho, ja tämän tahon pitää valmistella lähettää komissiolle säännöllisesti raportteja, varmasti kolmen kuukauden välein. Ja nämä raportit pohjautuvat omiin arvioihin siitä, miten sopimuksia noudatetaan. Ja sitten voidaan vastata myöskin valituksiin tai kommentteihin, joita saattaa tulla miltä tahansa sektorilta ja myöskin kuluttajajärjestöiltä Euroopan tasolta. Sekin on hyvin looginen vuoropuhelukumppari. Ei pelkästään tässä tapauksessa tietenkään, vaan myöskin muissa tapauksissa, kun päätöksiä tehdään artiklan 9 pohjalta ja kun kyse on oikeudellisesti sitovista päätöksistä. Silloinkin meillä on tällainen toimija mukana, joka ei ole yhtä tunnettu vielä, mutta tulevaisuudessa tilanne tulee muuttumaan. Nämä ovat nyt pelisäännöt, eli kukaan tahansa henkilö tai instituutio, mikä tahansa järjestö, jolla on jotain sanottavaa siitä, että ei ole täytet, pantu täytäntöön päätöksiä, joista, joita on tehty artiklan 9 nojalla, niin silloin tietysti ovi on auki. Ja silloin on jopa velvollisuus ottaa yhteyttä tähän tahoon ja kertoa näistä mahdollisista riskeistä. Me tiedämme, mitä tapahtuu, jos päätöksiä ei panna täytäntöön. Tästä on jo kokemusta. Eli jos ei pidetä kiinni sopimuksista artiklan 9 nojalla. Ja tästä tehtiin päätös hyvin nopeasti. Sen jälkeen, kun saimme nämä tiedot ja seuraamukset olivat se, että heti hidastettiin tätä ja tähän liittyi myöskin sitten yli 500 miljoonan euron sakko. Eli tämä nyt ei ole mitään ihan pientä vuoropuhelua, vaan tässä nyt täytyy todellakin valvoa sitä, että pannaan täytäntöön päätöksiä, joita on tehty artiklan 9 pohjalta. Ja sitten tulot huutokaupoista hakumuottorien osalta – erityispalveluiden osalta, jotka kilpailevat muiden Googlen palveluiden kanssa ja ovat yhtä näkyvässä asemassa. Maksu ei liity tähän summaan, jota tarjotaan, vaan tämä on tällainen klikkausmaksu, eli se, joka onnistuu houkuttelemaan käyttäjiä vastaavan näkyvyyden vuoksi joutuu maksamaan niin kuin muut mainostajat, mutta jos kukaan ei klikkaa mainostaa, niin sitten hän ei maksa senttiäkään. Tämä perustelu, että kun on tämänhetkinen ehdotus ja että sillä tavalla saataisiin lisää tuloja Googlelle, niin en ole tästä samaa mieltä. Koska jos kilpailijoita ei ole, niin sitten Google saa monopolin, mutta silloinhan se olisi siis 100 prosenttia palveluiden osalta, jotka liittyvät Googlen yksinomaisen toimivaltaan. Ja sitten kilpailijoita tulee muille vastaaville foorumeille. Just waiting for the end of the inter- ja niin odottelen, että tulkkaus menee loppuun. Ja sitten vihreistä Bas Eichhout. For being here. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Haluaisin puhua kahdesta aiheesta. Valtion tuki energialle ensinnäkin ja konkreettisempi tapaus tuki lentokentälle Alankomaissa. Sieltähän itse tulen. Energiaehdotuksesta viime vuonna ehdotuksessa hyvin selkeästi sanottiin, että teknologianeutraalius on keskiössä ehdotuksessa ja sitä kritisoitiin. Minä voisin sanoa, että teknologian neutraalius uusiutuvien energialähteiden osalta. Sitä kokeiltiin Alankomaissa vuodesta 2008 tämän päivän mennessä uusiutuvat lisääntyvät kolmesta prosentista neljään prosenttiin. Tämä selkeästi osoittaa, että tuo politiikka, jossa suhtaudutaan neutraalisti teknologiaan, ei toimi ylipäätään. Sanoitte, että näin tuetaan uusiutuvia ja päästään eurooppalaisiin tavoitteisiin. Minä pohdin kyllä vielä, mihin suuntaan olette tässä menossa. Jos katson nyt uutta luonnosta, joka on palveluiden välisessä konsultoinnissa, jota kukaan ei ole nähnyt paitsi kaikki täällä, niin siinä on vähän enemmän tilaa pitkällä aikavälillä uudelle teknologialle, että vähän enemmän otetaan suuntaa, jossa voitaisiin ottaa huomioon erityiset teknologiat. Mutta haluaisin kysyä teiltä, mitä tämä täsmällisemmin tarkoittaa. Jos esimerkiksi on pitkän aikavälin teknologia, joka kallistuu vuosien kuluessa, niin se on ydinvoima. Minua kiinnostaisi siis kovasti mitä sanotte tukijärjestelmästä yhdistyneessä kuningaskunnassa? Uh, ja sitten energian valtion tuesta, koska ehdotus tulee 9. huhtikuuta päivämääränä kuulut mainittavan, mutta jos katsotaan miten paljon panosta tuli kuulemisesta yli tuhat kannanottoa, niin eikö kannattaisi nyt ottaa riittävästi aikaa siihen, että pohditaan, miten uudistuvia energialähteitä voidaan kunnolla tukea. Se on tärkeämpää kuin, että kiirehditään. Toiseksi konkreettinen alankomainen lentokenttäkysymys. Hyvin lähellä Münster Osnabrückin lentokenttä Saksan rajaa, siis sadan kilometrin sisällä. Ja alankomaiden hallitus antaa paljon valtion tukea tuonne lentokentälle, jotta se pääsisi liikkeelle 20 miljoonaa jo. Ja sadan kilometrin säteellä Saksan puolella on lentokenttä, joka tekee tappiota. Ja toimii alikapasiteetilla. Gdanskin tapauksessa hyvin selkeästi sanottiin, että jos sadan kilometrin säteellä on lentokenttä, joka ei toimi täydellä kapasiteetilla, niin valtion tukea ei voida käyttää. Toivoisin, että tämä koskisi näin siis myös lentokenttää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ensin energiaa ja ympäristösuuntaviivat. Ensinnäkin teknologian neutraalius sinänsä on hyvä periaate, mutta käytännössä hyvin hankalasti toteutettavissa. Me tunnustamme tämän tosiasian. Minulla ei ole tässä viimeistä luonnoksen tekstiä, mutta kuten sanoitte, se on nyt kuulemiskierroksella. Ja hyvin laajan kuulemisen jälkeen on varmaa, että kaikki vastaukset, kannanotot, joita saamme julkisen kuulemisen kautta – Niitä oli paljon. Ne on sitten analysoitu kunnolla ja niitä analysoidaan edelleen ympäri, anteeksi, kilpailupääosastolla. Meillä ei rajattomasti voimavaroja, mutta niillä voimavaroilla, joita meillä on, palvelu tuottaa hyvää työtä ja olen ihan tyytyväinen, todella tyytyväinen siihen tapaan, jolla – pääosasto on tehnyt työtä energiaympäristösuuntaviivojen osalta. Tämä on tärkeä kysymys, siihen kiinnitetään paljon huomiota ja kiinnitetään edelleen ja loppuun asti. Mutta minusta tuntuu, että pidämme kiinni tuosta 9. huhtikuuta päivämäärästä suuntaviivojen hyväksymiselle. Suuntaviivat on saatava astumaan voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä tänä vuonna. Ja ennen kuin ne astuvat voimaan, ne on hyväksyttävä – ja toimintaa sopeutettavan niiden puolelta, jotka niitä toteuttavat käytännössä. Siis tämä neutraalius on hyvä periaate, hankalasti toteutettavissa, ja olen tekstissä, joka meillä kuulemisessa palveluyksiköiden kesken, olen pyrkinyt saamaan sinne riittävästi joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon eri kokemukset, joita on kerätty teknologianeutraaleista vaihtoehdoista. Niitä voidaan testata pilottihankkeen esimerkiksi. Saataisiin hyvä progressiivinen tapa nyt edistyä mahdollisimman teknologia-neutraalisti, neutraalisti. Jossain tapauksissa se ei ole edes mahdollista. Jossain tapauksissa on. Mainitsitte Alankomaiden esimerkin, mutta Euroopassa on muitakin maita. Kun Alankomaat, toisenlaisia kokemuksia, toisenlaisia näkemyksiä joiden mukaan voidaan ajatella, että voidaan pragmaattisesti astettain edetä. Tämä periaate sinänsä on hyvä. Hinklin tapaus, siihen liittyy tutkinta tällä hetkellä. Brittiviranomaiset kertoivat tästä hankkeesta, että investoidaan ydinvoimalaan Hinklissä viime vuoden lokakuussa. Tutkimukset lähtivät liikkeelle joulukuussa. Me teemme paljon työtä tämän tapauksen kanssa. Brittiviranomaiset mielellään haluavat nopean päätöksen, mutta ymmärtävät hyvin, että tämä on hyvin monimutkainen tapaus ja päätös ei voi olla niin yksinkertainen. Tämä on monimutkainen kysymys kaiken kaikkiaan ja siksi meidän on katsottava myös, että noudatetaan täysin sopimusten määräyksiä. Kuka päättää, minkä kriteerin mukaan ja miten päätetään, onko tämä hanke, joka on esitetty nyt yhteensopiva sopiva ja ajatellen kaikkia sopeutuksia, joita tähän hankkeeseen liittyy. Koska suuntaviivojen mukaan edellisessä suuntaviivoissa tai uusissakaan suuntaviivoissa ydinvoimaa ei ole mukana. Me käytämme sopimusta suoraan ja tämä lisää tämä vaikeutta. Monimutkaisuus, kaikki tekijät, jotka liittyvät ydinvoimaan. Tai myöskin se, että noudatamme sopimusta tässä suoraan, jos lopullinen päätös voidaan tehdä tämän tapauksen osalta tämän mandaatin aikana komissiossa, niin se olisi kyllä mieluisampaa. Minä mielelläni jättäisi seuraajalleni tällaista tutkintaa, mutta jos se ei ole mahdollista, niin tutkimukset tietenkin jatkuvat seuraavan komission aikana. Lentokenttäkysymykseen, jonka mainitsitte, en tunne tätä tapausta. Kuten muistatte, hyväksyimme vähän aikaa sitten uudet suuntaviivat – lentokenttien ja lentoyhtiöiden osalta selkeät kriteerit saatiin näin aikaiseksi liittyen siihen, miten katsotaan, että investointi lentokenttien infrastruktuuriin on yhteensopivaa ja miten otetaan huomioon eri lentokenttien eri piirteet ja miten otetaan huomioon toimintaan annettava tuki tiettyjen lentokenttien osalta. Yksi asia, joka otetaan huomioon ajatellen sitä, että katsotaan tulevaisuuteen ja ajatellaan niitä tapauksia, joissa odotetaan päätöksiä uusien suuntaviivojen turvin, niin meidän on pohdittava myös sitä, miten voidaan korvata toimintaa toisen lentokentän kautta samalla alueella. Uuden investoinnin läheisyydessä olevan vanhan lentokentän osalta. Ei ainoastaan ajatellen muita lentokenttiä, vaan myöskin muiden liikennemuotojen osalta ajatellen, mitä yhteyksiä matkustajilla kaiken kaikkiaan on. Jottain huomioon se, että tiettyä infrastruktuuria on olemassa. Puolan tapauksen mainitsitte. Kaksi lentokenttää oli liian lähellä toisiaan. Ensimmäinen lentokenttä, joka oli siellä jo aikaisemmin on lentokenttä, joka saa tukea, ennestään kansallisin varoin, rakenne rastavaroin myös. Ja se ei toiminut täydellä kapasiteetilla, joten mitään taloudellista oikeutusta ei ollut uuden kentän osalta, mutta toisaalta jos hyvin muistan tämän tapauksen, niin se on selkeästi lähempänä kuin 100 kilometriä, 25-30 kilometriä suurin piirtein. Ehkä katson tätä tapausta en muista, onko se tapausten listalla, jotka odottelevat päätöstä, vai onko se niitä tapauksia, joista on ilmoitettu nyt, mutta voin antaa teille kirjallisen vastauksen suoraan. Okay, uh, thank you. We'll have to... Kiitoksia. Meidän täytyy olla hiukan kurinalaisempia tai kaikki eivät ehdi esittämään kysymyksiään. Sitten EPPstä Langen. Kiitos kiitoksia tässä komissaarille. Minä olen neljännellä kaudella jo tässä itse ja minä voin sanoa, että te olette ensimmäinen vuodesta 1994, joka tekee näitä päätöksiä ilman mitään puoluesidonnaisuutta. Edellinen oli sosialisti ja sitten herra Monti Italiasta oli professori Neli Grös teki vain eh, sellaisia päätöksiä, joita virastossa tehtiin, joten minä haluaisin ensin kiittää teitä siitä, että te olette todellakin tosissanne tässä dialogissa parlamentin kanssa. Muutamia kysymyksiä. Ja yksi, oli, yksi on sellainen, eh, josta te jo puhuitte näistä suuntaviivoista eh, uusien energiamuotojen suhteen ja uudet energiaan liittyvät lakiesitykset. Te olette käyneet näistä neuvotteluja. Ja nyt sitten Saksan lehdistössä on tietoja siitä, että on uusi ehdotus tehty. Ja se, miten se sitten arvioidaan Euroopan sisämarkkinoilla, ei että teillä on myös siinä vaatimuksena 20 prosentin oma osuus. Siis oma sähkön tuotanto on sellainen, jota ei pitäisi mitenkään asettaa kyseenalaiseksi. Voisitko kertoa nyt koko tästä menettelystä, mistä on kysymys? Sen toinen asia, mistäkin, mistä on jo puhuttu, nämä lentoliikenteen suuntaviivat. Siellähän on monenlaisia asioita esityslistalla. Ja pystytäänkö näitä päätöksiä tekemään ennen lokakuuta näiden uusien suuntaviivojen perusteella? Ja sitten vielä tällainen alueellinen ongelma. Julkisuudessa on ymmärrystä sille, että kilpailupolitiikka ei nyt ole niin näkyvää, vaikka se kuitenkin on kivijalka tässä Euroopassa. E, ja sitten kun on näitä maksukyvyttömyysjärjestelyjä, niin meidän täytyy, täytyy myydä Nürnbergringin, koska muuten tästä tulee ongelma. Meidän täytyy paljon paremmin saada ankkuroitua tämä kilpailupolitiikka jäsenvaltioihin ja mitä komissio voi sen eteen tehdä. Thank you very much, Mr. Langen, for your kind words. Of course, as you know... Kiitoksia. Kuten tiedätte, 2004 käynnistettiin tämä yhteistyö, se on aina ollut hyvää. Mutta niin kuin Thalban ja muiden osalta, en tue teitä vaaleissa, mutta Olemme silti ystäviä. Niin kuten sanoitte, kilpailupolitiikka ei ole kovin suosittua, eli ehkä jos tuen teitä, niin annan ääneni jollekin toiselle. No niin. Ympäri, energiaympäristölliset suuntaviivat. Siellä on viisi tärkeintä kohtaa. Ensinnäkin, miten voidaan antaa valtion tukea yhteen sopivalla tavalla uusiutuville energialähteille, energiainfrastruktuureille, energiatehokkuustoimenpiteille, kapasiteettimekanismeille ja sitten viides kohta – erityiskohtelu, jota joissain maissa, esimerkiksi Saksassa annetaan, tai voidaan tulevaisuudessa antaa energiaa intensiivisille käyttäjille, jotka eivät sitten maksaisi täysiä maksuja, joita muilta käyttäjiltä peritään, koska ala on hyvin sähköintensiivistä. Ja tästä neuvotellaan alojen kanssa. Tänään minulla on kaksi kokousta tämän kokouksen jälkeen. Alat, joihin tämä säädös suoraan liittyy. Ja sitten neuvottelemme myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Ja Saksa on niistä yksi, ja vaikka en tiedäkään miksi, niin Saksan lehdet joka aamu tarvitsen hiukan käännösapua, mutta tiedän, että joka päivä minun nimeni ei voi kääntää saksaksi. Eli kun näen siellä Almunia, niin tiedän, että minusta puhutaan siellä. Laadimme luetteloa aloista, jotka voivat saada osittaisia poikkeuksia näistä kustannuksista rahoittaakseen uusiutuvaa energianlähteitä. Esimerkiksi veroja voidaan soveltaa samalla tavalla. Nämä alat pitäisi valita sähköintensiivisyyden pohjalta, eli kuinka paljon sähköä tarvitaan alan lisäarvon tuottamisessa ja sitten kaupan intensiivisyys. Ei voida katsoa vaikutuksia sisämarkkinoilla, joita tarvitaan, jotta voidaan perustella poikkeukset, eli ulkoinen altistuminen, hiilivuotoriski, investoinnit, jotka menevät muille maailman alueille, koska on erilaisia energiakustannuksia. Eli sähkön käytön intensiivisyys ja sitten kaupan intensiivisyys. Tämä oli ensimmäinen asia. Ja tässä on luettelo näistä aloista. Toinen asia, kuinka suuria poikkeukset voivat olla. Ja pääperiaate on se, että poikkeus hyväksytään, kun ylitetään tietty prosenttiluku lisäarvon suhteen. Mutta on aloja, joilla on hyvin paljon sähköä käytössä ja ne vaativat erityiskohtelua. Ja nyt tarkastelemme, millä tavalla voidaan antaa tätä erityiskohtelua ja millaista etuiskohtelua voidaan antaa paljon sähköä käyttäville aloille tai kaupan suhteen altistuneille aloille. Päätös hyväksytään 9. huhtikuuta ja viime vaiheessa täytyy vielä katsoa, koska me saamme hyvin paljon tietoa, eli meidän täytyy katsoa millä tavalla voidaan myöntää sopiva määrä poikkeuksia. Emme ajattele pelkästään yhtä alaa tai yhtä jäsenvaltiota, vaan meidän täytyy katsoa kaikkia aloja, koska muut sitten maksavat siitä, mistä muut saavat vapautuksen. Ja EUn tasolla täytyy miettiä asioita, eikä voida katsoa vain yhden jäsenvaltion asemaa, mutta uskon, että saamme aikaan hyvän kompromissin, kuten sanoitte, pidän neuvottelemisesta ja neuvottelen siitä, mistä voidaan neuvotella. Eli katsotaan, miten saadaan aikaan hyvä sopimus. Lentoyhtiöt. Meillä on tiettyjä tapauksia vireillä. Hyväksyimme tiettyjä päätöksiä uusien suuntaviivojen pohjalta. Ja nyt sitten tulevina päivinä hyväksymme sitten toisen joukon päätöksiä. Yritän vahdittaa tätä prosessia, mutta en nyt osaa ennakoida, kuinka paljon tapauksia on vielä vireillä 31. lokakuuta. Ja Nürnbergring No en nyt ole puhunut henkilön kanssa, joka vastaa maksukyvyttömyyslainsäädännöstä Saksassa. Tästä on puhuttu monen kertaan. Eli tiedätte, mitkä ovat kriteerimme Nürnbunringen osalta ja valtion tukien osalta. Viimeksi kun tapasimme Strasbourgissa, totesin, että en nyt keskustele siitä, miten Saksan lakia pitäisi panna täytäntöön, mutta ne, jotka sitä lakia panevat täytäntöön, tietävät, ja niiden pitäisi tietää, mikä on näiden päätösten laillinen perusta. Eli siellä on pantava täytäntöön omia lakeja, joiden pitää noudattaa myöskin eurooppalaista säädöspuitteistoa ja päinvastoin. Eli en puutu nyt siihen, miten Saksassa sovelletaan saksalaista lainsäädäntöä. Kiitos. Speakers left. Kiitos. Täällä on vielä viisi puhujaa ja 20 minuuttia aikaa, eli meidän täytyy nyt pistää töpinäksi. Eli jos on lyhyitä kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia, niin voimme noudattaa tätä. Muuten sitten viimeiset kysymykset pitää niputtaa, jotta ehdimme lopettamaan ajoissa. Elisa. Paljon kiitoksia puhun englantia, että voin juurikin esittää niin nopeammin. Kysymykseni liittyy kilpailusääntöihin ja valtion tukiin. Kun katsotaan pankkien pelastamista pankkiunionin järjestelmässä ja sen ulkopuolella, esittelijänä olen tämän yhteisen kriisin ratkaisun osalta. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että – meillä on tällaisia viimeisiä vakauttavia toimia, joiden kautta pyritään pankille tietyissä oloissa antamaan jonkinlaista tukea tai jonkinlainen tapa auttaa kaatumassa olevaa pankkia. Mutta tämä ei ole yhtenäisen valvontamekanismin alaisten pankkien osalta mahdollista. Lisäksi on eroja siinä, miten voidaan käyttää näitä varoja. RDS 8 prosenttia esimerkiksi, mutta myös 20 prosenttia riskipainotetuista varoista, jotta tämä rahasto tulee siihen mukaan. Ja yhtenäisessä ratkaisumekanismissa vain tuo 8 prosenttia, eli eri järjestelmät pankkiunionissa ja pankkiunionin ulkopuolella. Eli miten nämä voivat toimia, kun ajatellaan, että yhtenäismarkkinat ovat tässä puitteina? Ja onko tässä nyt riskinä se, että vaatimukset ovat ristiriidassa pankkiunionin sisällä ja ulkopuolella ja sitten ratkaisun osalta lopulta parlamentti haluaa antaa voimakkaan roolin komissiolle kriisin ratkaisutoimissa, mutta onko komissio valmis järjestämään työnsä niin, että voidaan valvoa mahdollista varojen väärinkäyttöä riittävän nopeasti, jotta voidaan luottaa tässä komission palveluyksiköihin, että voidaan osallistua tällaiseen kriisin ratkaisuun silloin, kun on hätätapaus käsillä ilman, että hidastellaan tätä prosessia liikaa. Tai estetään sen toteutuminen hyvin. Kiitos. Ihan lyhyesti, koska jotkut kysymykset ovat liian teknisiä, jotta niistä voitaisiin täällä keskustella, mutta kuten tiedätte, olemme jatkuvasti palveluyksiköihin yhteydessä. Minuun voidaan olla yhteydessä myös aina, kun se on tarpeen. Periaate on se, että meillä on valtion tukisäännöt, valtion tukisäännöt pankkijärjestelmää varten uudelleenjärjestelyiden ja muiden toimien osalta tai kriisin ratkaisun osalta ja niitä käytetään 28 jäsenvaltion tasolla. Emme voi käyttää jotain toista täytäntöönpanon tasoa, koska yksi pankki kuuluu pankkiunioniin ja toinen on pankkiunionin ulkopuolella. Eli meidän pitää pitää kiinni tasavertaisesta toimintaa olosuhteissa, vaikka oikeudelliset puitteet kriittisen ratkaisun osalta eivät ole samanlaiset pankkiunionissa kuin sen ulkopuolella. Miten tämä teknisesti sitten hoidetaan? Katsotaan. Teoriassa se on mahdollista. Ehkä jotain vaikeuksia on, jossa vaaditaan vähän hieno säätöä. Ja toinen tekijä, kuten tiedätte, minä olen taistellut, kun valmistelimme SRM, eli yhteisen kriisinratkaisumekanismin sääntöjä, me halusimme puolustaa komission yksinomaisia toimintamahdollisuuksia valtion tukisääntöjen osalta. Ja käsittääkseni tämä oikeus on nyt suojattu. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin osalta päätöksiä ei voida tehdä ennen kuin komissio on antanut oman kantansa valtion tukiin. Näin hän on tänäkin päivänä, mutta tulevaisuudessa tämän kriisiratkaisun mekanismin kautta on tilanne on toinen. Se ei toimi nyt kaikkialla, jossain jäsenvaltiossa vain. Mitä tulee sitten kriisiratkaisusuunnitelmaan? Tämä on kysymys, joka ei liity ainoastaan valtion tukiin, vaan valtion tukiin jälkeiseen aikaan. Voin nyt kertoa henkilökohtaisen kantani selkeästi. Tuen täysin Michel Barnieria, kun hän sanoi, että hän ei hyväksy sitä, että komissiolla on kolme tuntia aikaa tehdä päätöksiä. Tämä on ihan mahdotonta. Komission on voitava toimia, mutta jotta komissio voi toimia, tarvitaan järkevät määräajat ja menettelyt, jos lainsäätäjät ovat sitä mieltä, että – ainoa mahdollinen toimintamahdollisuus voi kestää komission puolelta kolme tuntia, niin mieluummin näkisin, että komissio pesee kätensä ja sanoo, että tämä on teidän käsissänne. Valtion tuki on aina yksinomaan komission käsissä. Mutta komissiota ei mielestäni saa ajaa tuolla tavalla nurkkaan. Se ei ole mahdollista. Näin. Gracias, komissario. La señora... Kiitoksia sitten Maletik. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin esitän kysymyksen nyt englanniksi. Kun ajatellaan vapaata kilpailua kilpailukyvyn osalta, kasvuhan on tärkeää ja meidän pitää varmistaa se, että pannaan kilpailupolitiikkaa täytäntöön oikealla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi suosituksista komission puolelta on se, että tuetaan talouskasvua konkurssia edestävillä järjestelyillä – ja tämä on nyt mukana käytössä myöskin Kroatiassa. Ja siinä on hyviä ja huonoja puolia. Haluaisin kuulla teidän kannastanne tämän suhteen ja miten näette tämän kilpailupolitiikan näkökulmasta. Mitkä ovat suurimmat haasteet täytäntöönpanossa? Of what precisely? Siis minkä täytäntöönpano? Siis konkurssia edeltävät järjestelyt. This is not uh, in it. Tämä ei itsessään ö, ole kilpailupolitiikkaa, vaan tämä on sääntelyä. Mutta koska tässä on julkisia varoja kyseessä, niin se liittyy valtion tukiin. Eikä komissio voi käyttää kilpailupolitiikan välineitä laatiakseen tällaista pankkien konkurssilainsäädäntöä kansalliselle tasolle. Mutta kansallinen eh, lainsäädäntö eh, ei voi kuitenkaan muuttaa eh, sitä, miten kilpailupolitiikkaa välineitä käytetään. Meidän täytyy, täytyy nyt puuttua näihin tai seurata sitä, että kilpailupolitiikan valvonta ei poistu komissiolta meillä on kaksi lainsäädäntökehystä ja niiden täytyy toimia yhteen. I give the floor to... Kiitoksia sitten McCarthy. Well, I, I too very much want to thank the commissioner. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä kovasti ja hänen henkilöstään. Hienoa työtä on tehty hyvässä yhteistyössä kohteliaasti avoimesti. Aina on vastattu luottamuksellisuuden rajoissa tietenkin mepeille kysymyksiin. Arvostan todella sitä, joten hyviä tuloksia on ja kun aikaisemmin olin kuluttaja kysymyksestä vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, niin siinä olette tehnyt paljon korvaus, vahingonkorvausvaatimusten osalta esimerkiksi tässä yhteydessä. Kun valitsitte, anteeksi mainitsitte nuo vertailuluvut mainitsitte tämän Libor-tapauksen ja kartellikysymykset ovat todella täydentäviä rahoituslaitoksen liittyvien sääntöjen osalta, mutta tarvitaan kunnolliset välineet, kun halutaan muuttaa käyttäytymistapoja. Usein pyritään kieltämään lainsäädäntöä, mutta te tehokkaasti todella pyritte muuttamaan tapaa, jolla toimitaan. Näin voidaan muuttaa myös eettisiä näkemyksiä. Kysyisin muista aloista. Forexia tutkitaan, öljyä kaasua. Minä olen pyytänyt teitä katsomaan. On monenlaisia aloja, joilla tällaiset benchmark-kysymykset ovat keskeisiä, kun ajatellaan reaalitalouden toimintaa. Siksi tarvitaan enemmän valvontaa minun mielestäni. In rules because we've just uh, not found agreement. Ja miten voitaisiin päästä sopuun tällaisesta benchmark-lainsäädännöstä. Soveltamisalasta ei päästy sopuun täällä. Esimerkiksi hintojen koordinointikysymykset, miten ne voitaisiin ottaa esiin. Ja filosofisempi kysymys tähän loppuun. Mitä mielestäni teidän mandaattinne aikana pitäisi vielä tehdä? Ei kaikkea varmaankin, koska teillä on valtava salkku, mutta mitkä olisivat prioriteettinne? Mitkä pitäisi tehdä tärkeimpinä valmiiksi, jotta saatte työnne päätöksen menestyksekkäästi. Ja haluaisin seuran parlamentin osalta kysyä, mitkä ovat sellaisia tulevaisuuden aloja, jotka ovat kummia perunoita, joihin pitää kiinnittää huomiota kartelli toimien osalta. Kiitos. Thank you, thank you. Kiitos oikein paljon. Edustaja McCarthy. Kiitos Aileen näistä ystävällisistä sanoista. Kilpailupolitiikka, kun se toimii on hyvin voimakas väline. Sillä on suorat vaikutukset ja voi olla erittäin suuret vaikutukset. Mutta se on jälkikäteen tapahtuvaa toimintaa, joten se ei ole kovin hyvä, kun lähdetään ennustamaan tulevaisuutta. Nyt joudutaan käsittelemään nykytapauksia, nykyrikkomuksia, ehkä tutkimaan nopeammin asioita ja tekemään oikeita päätöksiä, mutta tulevaisuuden ennakoiminen ei ole mitenkään helppoa, mutta pyrin kuitenkin vastaamaan tähän kysymykseen. Koko benchmark kysymyksestä. Me jatkamme työtä tällä saralla. Kolme pankkia ja yksi välittäjä on nyt Libor, Euribor-kysymyksessä esillä. Siellä ei haluttu sopia, joten nyt me valmistelemme seuraavia askeleita. Meillä on alustava työ käynnissä Forexin osalta. Meillä on tutkinta käynnissä myös öljyn ja johdannaisten osalta, öljytuotteiden osalta, näiden vertailulukujen osalta. Enkä nyt oikein tiedä, mutta ehkä jotain lisätapauksia tulee tulevaisuudessa, mutta enpä tiedä. Minun on nyt sanottava, että jos meillä olisi enemmän ihmisiä käytössä, ehkä meillä olisi mahdollisuuksia tehdä tutkimuksia – jo varhaisemmassa vaiheessa, mutta nyt meillä on valtavasti työtä ihan niissä tapauksissa, jotka tähän mennessä on tuotu esiin. Ja tämä työ jatkuu tulevien vuosien aikana, joten tuleva kilpailukomission jäsen saa osakseen paljon työtä myöskin näistä tapauksista. Ei tietenkään ole poissuljettu, etteikö jotkut näistä vertailulukuihin liittyy liittyvistä asioista tulisi tulevaisuudessakin, jos ajatellaan tiettyä yhteistyötä, joka linkittyy tähän näiden arvojen sopimiseen. No kaikilla näillä saroilla meillä on paljon työtä. No mitkä ovat prioriteetit? Rahoitusala, välikäytökset siellä ovat hyvin, hyvin vakavia kysymyksiä. On katsottava, mitä säätelijät voivat tehdä ja mitä kilpailuviranomaiset voivat tehdä. Muistan tapaamisen rahoitusalan edustajien kanssa kuukausia sitten ja heitä huolestutti aivan suoran heitä huolestutti se, että kansalaiset eivät luota, käyttäjät, asiakkaat eivät luota rahoituspalveluihin. Sen takia, että kriisin aikana kuultiin niin paljon näiden toimijoiden toimista. Kyse ei ole ainoastaan EU-säätelystä, tietenkin tehty tätä työtä tällä hetkellä. Kyse ei ole myöskään ainoastaan kilpailupolitiikan täytäntöönpanosta. Teemme tätä työtä, mutta emme yksin, amerikkalaiset ja muut säätelijät myös. Ja kartelin vastaan, kartelin vastaan toimivat tekevät tätä työtä, mutta kyse on siitä, minkälaista menettelyistä sovitaan rajoitussektorilla. Ennen kriisiä oltiin siellä hyvin innokkaita siinä, että esitettiin, että kyllä meidän alamme voi säädellä itseään. Että säädellään omia eettisiä standardeja. No, se onkin tarpeen, mutta hyvin vakava kysymys tämä on, koska jos me edelleen huomaamme tällaisia rikkomuksia, niin kuka voi luottaa johonkin tiettyyn lukuun tai tiettyyn käytäntöön tietyllä alalla, joka perustuu kuitenkin luottamukseen. Muita prioriteetteja sitten energia. En voi nyt selittää muutamassa minuutissa miksi, mutta itsestään selvää on, että energia on ihan avainsektori, jossa säätelijöiden EU-tason kilpailuviranomaisten on toimittava. Televiestintä, digitaaliala, ja kaikenlainen toiminta, joka liittyy internetin maailmaan. Se on säätelemättä. Jossain vaiheessa ehkä säätelyä tapahtuu eri tasoilla, eri aloilla, mutta sitä odotellessa ainoa käytettävissä, lähes ainoa käytettävissä oleva väline voi pyrkiä ratkomaan ongelmia liittyen Googleen ja muihin, jotka mainitsin. Puhuin väärinkäytöksistä, jotka liittyvät yhteen toimivuuteen esimerkiksi. Se on hyvin tärkeää näiden palveluiden elinmahdollisuuksien osalta. Kiitoksia. Aika alkaa loppua. Eli viimeiset kysymykset nyt yhdessä. Eli Skinner ja Klintz. Ole hyvä. Also, thank you. Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia, että tapasimme tässä hiljattain koko suljetun ovin. Mielestäni oli erittäin hyödyllinen kokous. Oli mielenkiintoista lukea sitten seuraavana päivänä lehdistä. Meidän pitäisi kuitenkin kunnioittaa toisemme, mutta Google-tapaus on aika erikoinen kysymys. En tiedä, olenko täysin samaa mieltä kanssanne ja monet, jotka olivat paikalla, eivät ehkä ole samoja mieltä kaikesta, mitä sanoitte, mutta oli hyvä, että kävimme keskustelua ja selititte kantanne selkeästi. FDC toimi hyvin kevyesti Yhdysvalloissa, mutta käyn, se pystyy käynnistämään tutkimuksia hyvin helposti. Ja tässä nyt on ollut viiden vuoden puskuri. Miksei meillä ole jotain hiukan nopeampaa Eli jos pitäisi tutkia jotain, niin voidaan käynnistää tutkimus. En tiedä, voidaanko aina muuttaa mieltään. Sitten Liverpool ja varat, joita tuli EUn rakennerahanoista lauttaa varten, jota myöskin brittihallitus rahoitti, mutta rakennerahastojen varoja ei pitänyt käyttää kilpailukysymyksiin Liverpoolissa – ja brittihallitus teki päätöksen ja halusi rahoja takaisin. Ja EU sanoi, että komissiolla on nyt uusi ratkaisu ja varoja ei pyydetty takaisin. Eli tässä on ristiriita. Voitteko selittää tätä ehkä tai sitten ei? Eh, Mr. Clint left, so... Clint jo lähtikin, eli komission jäsen, olkaa hyvä. So, thank you very much. Eh. Kiitos. Kiitos. Questions in one because meidän täytyy nyt keskittää. Minä vastaan tässä Skinnerille aivan yhdessä minuutissa. Mitä tulee tähän Google-asiaan, niin eh, minä olen, olen hyvin huolissani, koska tämän tiedon ei pitäisi näistä suljetusta kokouksista vuotta seuraavana päivänä lehti, lehtiin. Ja tässä viisi vuotta me, me, heti kun tällaisia rikkomuksia tapahtuu, niin silloin tulee sanktioita. Ja toinen asia on, että nämä viiden vuoden sitoumukset, ne vastaavat tiettyihin huoliin. Me olemme tutkimassa kaikkia näitä asioita, jotka liittyvät samaan yritykseen – ja tässä ei ole kysymys mitenkään, että mistään rajoituksista meidän täytäntöönpanossamme, kun on tällainen kartellisäännöt ja tämä viiden vuoden sääntö, niin kyllä se on aivan normaali. Ja sitten jos väärinkäytöksiä harvitaan, niin, havaitaan, niin sitten komissio reagoi heti mutta meille ei nämä, tämä viiden vuoden mm, raja, niin se ei sillä tavalla meille sitoo. Mutta Liverpoolin asiasta minulla ei ole mitään tarkkaa tietoa. Minä haluaisin tietää kyllä tarkemmin siitä, joten voitte lähettää minulle paperia. Kiitos sitten vielä Clint. Kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys, koska aikaakaan loppua. Globaalisti meillä on aika paljon – kilpailulainsäädäntöä. EU ja Yhdysvallat, me tiedämme, miten niitä voidaan verrata. Miten määrittelette esimerkiksi Kiinan, Intian ja Brasilian kilpailulainsäädäntöä? Kiitoksia. Kiitoksia yhteistyöstänne näiden vuosien aikana. Meillä on erittäin hyvät suhteet kilpailuviranomaisiin, teollis- kehittyneissä maissa. Näin on ollut jo vuosikausia. Ja suhteita on rakennettu kahdenpuolisesti. Meillä on yhteisymmärryspöytäkirjoja, joissa muodollistetaan nämä kahdenväliset suhteet. Vuoropuhelua jatketaan monissa tapauksissa. Se vaikuttaa kahteen, kolmeen, neljään viranomaiseen eri maissa. Eli me olemme tottuneita tähän. Ja näkemykset ovat lähentyneet hyvinkin dramaattisesti viimeisten viiden kuuden vuoden aikana. Nousevien talouksien viranomaisiin myöskin me olemme muotoilemassa suhteita. Kiinan viranomaisten kanssa on tehty jo sopimuksia. Ja nyt kahden muun viranomaisen kanssa meillä on säännöllistä vuoropuhelua myöskin Intian viranomaisten kanssa allekirjoitti Delhissä sopimuksen muutama kuukausi sitten Brasilian kanssa, Venäjän kanssa. Ja nyt ehdotan, että olisimme yhteydessä myöskin Etelä-Afrikan viranomaisen kanssa, jotta voisimme luoda nämä säännölliset suhteet. Sitten on kaksi vuoropuhelufoorumia, OECD. Kaikki eivät ole edes OECDn maita, mutta he ovat mukana keskusteluissa. Ja kaikki paitsi kiinalaiset ovat mukana myöskin kansainvälisessä kilpailuverkostossa, joka luotiin 10-11 vuotta sitten. Ja se on erinomainen foorumi, epämuodollinen, mutta hyvin hyödyllinen. Siellä voi vaihtaa käytänteitä, keskustella parhaista käytänteistä, lähentää eri prosesseja, keskustella erityisistä kysymyksistä ja Yhä enemmän nämä viranomaiset ovat mukana verkostossa hyvin aktiivisesti, mutta täytyy sanoa, että ei kaikissa tapauksissa ole päästy riittävään poliittiseen riippumattomuuteen, jota tarvitaan, jotta kilpailupolitiikkaa voidaan toteuttaa tehokkaasti. Siellä on hyvin samantyyppistä lainsäädäntöä kuin meillä, mutta joissain tapauksissa poliittinen riippumattomuus ei vielä ole sillä tasolla, jota vaaditaan jotta kilpailulainsäädäntöä voitaisiin panna täytäntöön uskottavalla tavalla. Kiitoksia komission jäsen arvoisa Hoakin. Kiitos tästä viimeisestä keskustelusta kanssanne ja lykkyä tykö henkilökohtaisen elämään. Thank you. Kiitoksia. Ja moikka. Hallo. No, no, no, no, ¿Eh? no, no, no, no, no, No no, no, no, No no, no, no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 So we move on to the next item of the... Sitten seuraava kohta esityslistalla. Julkinen kuulemistilaisuus EKPn valvontaelimen puheenjohtajan Daniel Nuin kanssa. on ensimmäinen kuuleminen, kuten on sovittu toimielinten välisessä sopimuksessa, kirjallisia kysymyksiä on toimitettu Nuille ennen kuulemista – ja EKP laati tästä kirjan 17. maaliskuuta. Ja aluksi haluaisin kovasti kiittää Newta siitä, että hän on tullut tähän kuulemiseen. Ja hän saakin sitten heti puheenvuoron 10-15 minuuttia, olkaa hyvä. Yes. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä on ensimmäinen julkinen kuulemiseni Ekon valiokunnassa sen sopimuksen pohjalta, joka EKP ja parlamentin välillä on tehnyt. Olen täysin valmis vastaamaan sopimuksen kirjainta ja henkeä. On hyvin tärkeää, että näin toimitaan, jotta voimme tehokkaasti – huolehtia tilivelvollisuudesta tässä valvonnassa? Tämä on tärkeä kysymys Euroopan kansalaisille. Tämä on viimeinen kuuleminen tällä kaudella, joten kiittäisin teitä puheenjohtaja siitä keskeisellä roolista, joka on ollut YVM-mekanismin hyväksymisessä – jotta saadaan kunnolla toimiva unioni. Haluaisin puhua kolmesta seikasta tänään. Ensin yhteisen valvontamekanismin valmistelut. Me olemme hyvin aikataulussa. Suurin osa keskeisistä johtajista on nimetty ja prosessi on käynnissä, että saadaan noin 800 valvojaa, jotka ovat tarpeen. Lisäksi yhteisenten valvontatiimien eli kulmakivien luominen, jotka ovat vastuussa päivittäisestä valvonnasta merkittävien pankkien osalta on nyt käynnissä. Ja on jo nähnyt, miten paljon EKPn ja kansallisia valvolia on ja miten resurssit jaetaan näiden yhteisten valvontatiimien osalta. Samalla EKP luo tietojärjestelmiä, että voidaan seurata näitä tätä valvontatyötä, erityisesti yhteisten valvontatiimien osalta. Hyvä edistystä on tapahtunut, jotta voidaan huolehtia hyvästä yhteenliittymästä seitsemän kansallisen valvontaviranomaisen suuntaan, jotka eivät ole keskuspankkilaisia. EKP julkaisee puiteasetuksen 4. toukokuuta 2014 julkisen kuulemisen jälkeen, joka saatiin vähän aikaa sitten päätökseen. Lisäksi tähän mennessä olemme pitkälti kehittelleet valvontamallia yhteisen valvontamekanismin osassa yhteisessä kirjassa, jossa on periaatteet, menetelmät ja metodologia, joilla valvotaan sekä merkittäviä että vähemmän merkittäviä pankkeja. Ja siinä puhutaan menetelmästä, jonka mukaan tehdään yhteistyötä yhteisen valvontamekanismin sisällä ja sen ulkopuolella. Vaikka tämä kirja onkin tarkoitettu sisäiseen käyttöön, meillä on suunnitteilla myös julkisempi versio. Julkinen kuuleminen on käynnissä myös ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kun puhutaan maksuista, ja nämä astuvat voimaan marraskuussa 2004. Valvontaelin tällä hetkellä työstää sääntöjä ja YVM-asetuksessa ei, ei puhuta valvontaelimen jäsenten säännöistä, mutta tarvitaan tietynlaiset eettiset suunnat, jotka koskevat erityisesti heitä esimerkiksi eturistiriitoihin liittyvät kysymykset, jotka liittyvät tuleviin työpaikkoihin. Käytännössäännöt EKPn toimijoista, jotka ovat mukana pankkivalvonnassa, on pidetty mielessä ja ehdotus annetaan valvontaelimelle ja tekotahoille EKPssä, kunhan on kuultu henkilöstön edustajia. Ennen hyväksyntää EKP antaa Ekon valiokunnalle tietoa keskeisimmistä käytännössääntöjen tekijöistä toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. Työ edistyy myös täytäntöönpanossa, kun erotellaan valvonta, toimet ja seurantatoimet. Lisäksi valvontaelimessä on puhuttu käytänne kysymyksistä, jotka on hallintoneuvostossa hyväksytty. Sen jälkeen, kun eri vaihtoehtoja on pohdittu, valvontaneuvosto tai valvontaelin on esittänyt, että neljännesvuosittain kerrotaan parlamentille siitä, mitä kokouksissa on päätetty. Tammikuusta maaliskuuhun pöytäkirjat annetaan huhtikuussa käyttöön, mutta lisäksi päätettiin, että nämä tiedot annetaan Euroopan parlamentille aikaisemminkin, jos Euroopan parlamentti tällaista tietopyyntöä esittää, joten käytän tätä mahdollisuutta hyväkseni, jos olette sitä mieltä, että neljännes vuosittain annettavat tiedot eivät ole riittäviä. Sytyisin nyt toiseen kohtaan, niin kattavaan arvioon, joka etenee täyttä häkää. Kattava arviointi on hyvin tarkkaa ja omaisuuserien valvonta 8 prosenttia omasta pääomasta, 8 prosentin raja tuon ydinpääoman osalta. Muiden osalta 5,5 prosenttia. Nämä kynnysarvot ovat korkeampia kuin aikaisemmassa harjoituksessa. Tärkeää on huolehtia korkeammasta pääoman laadusta kuin aikaisemmin. Lisäksi stressitestit, jotka liittyivät tähän, voivat vaikuttaa omaisuuserien laatuun. Siksi tämä on vaativampi harjoitus kuin viimeksi. Kun valmistellaan kattavan arviota, niin ollaan hyvin käynnissä. Ja ne saamiset, joita tarkastellaan, tiedetään. Nyt, nyt ollaan toisessa vaiheessa tätä harjoitusta, vaiheessa, siis. Saamisten arvioiden käsikirja on julkaistu 11.3. Tällainen avoimuus lisää tämän harjoituksen uskottavuutta, osoittaa miten tiukasti tässä ollaan toimimassa. Ja tässä yhteydessä haluaisin antaa teille muutamia lukuja. 128 pankkia on tässä harjoituksessa mukana, kaiken kaikkiaan 760 salkkua on otettu tässä huomioon. Tässä tutkitaan noin 136 000 tiedostoa Meillä on noin tuhat arvioijaa tässä yhteistyössä tällä hetkellä, jotta tuetaan kansallisen tason alvioita. Luottosalkkuvalinta 3,7 triljoonaa euroa vastaa 58 prosenttia koko luottoriski arvioinnista näiden paikkojen osalta. Myös EUn laajuiset stressitestiharjoitukset saadaan lähelle päätöstä. Metodologian osalta saadaan päätöksen tämä työ ja julkaistaan huhtikuussa 2014. Jotta voidaan lisätä tämän harjoituksen uskottavuutta, tarvitaan kunnolliset hyvin määritellyt varajärjestelyt kansallisella tasolla ja ihan viimeisenä mahdollisuutena EUn tasolla. Jäsenvaltiot kunnioittakoot sitoumuksia, joita on tehty kansallisella tasolla, mukaan lukien kriisin ratkaisun varajärjestelyt, jotta voidaan tehokkaasti vastata, jos nähdään ongelmia. Nyt haluaisin nopeasti siirtyä kolmanteen ja viimeiseen kohtaan. Tulevaisuuden tie pankkiunionissa – Yhteinen valvontamekanismi on yksi osa. Edistyminen pankkiunionin osalta on ollut historiallisen nopeaa. Euroopan parlamentti on auttanut kovasti tässä vauhdin aikaansaamisessa, mutta siitä on pidettävä kiinni yhdessä, on sitouduttava kaikkien toimijoiden puolelta, jotta voidaan huolehtia siitä, että pankkiunioni saadaan päätökseen. Euroopan tasolla pitää nyt huolehtia yhteisen kriisiratkaisumekanismin lainsäädännöstä, jotta se saadaan toimintaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun EKP ottaa täyden vastuun valvontatehtävistä, jotta kaikki osalliset voisivat olla yhteistyössä, pitää olla valmiutta kompromisseihin, jotta saadaan tehokas hallinta, yhteinen kriisinratkaisu, rahasto ja kunnolliset varajärjestelyt yksinkertaisesti esitettynä. Kun tulipalo on syttynyt, niin siinä ei tarvita kunnan hallintoa mukaan päättämään, että palokunta on saatava paikalle. Tehokas palokunta tarvitsee vain vettä ja Yhteisessä kriisiratkaisumekanismissa pitää olla kunnon pääsy yhteisen kriisin ratkaisurahastoon. Pankkiunionilla on mahdollisuus merkittävästi vaikuttaa siihen, että että saadaan hyvät pankkirahoitusmarkkinat Euroopassa ja siksi yhteistyö lisää kapasiteettiamme puuttua rajat ylittäviin linkkeihin ja turvaverkkoihin pankkikriisien osalta. Kiitos oikein paljon. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä. Ensin kansanpuolueesta valt. Kiitoksia puheenjohtaja. Romany, on hienoa, että olette taas täällä valiokunnassa. Kolme kysymystä. Ensinnäkin Euroopan parlamentti pitää tiukasti kiinni siitä, että erotetaan valvonta EKPssä ja Euroopan keskuspankki toimijoiden välisessä sopimuksessa on mukana myöskin valmisteluvaiheessa ja sen pitää raportoida – miten tämä tiukka erottelu sitten toteutuu. Ja kun ajatellaan tätä järjestelmää, niin meidän pitää tarkastella pankkien tilannetta laajakattavasti. Ja sitten kun laaditaan ja toteutetaan tätä analyysiä, niin sen pitää olla johtokunnan käsissä, eikä juristista syistä mielestäni se saa olla poliitikkojen johtama. Miten te puoleltanne varmistatte sen, että johtokunta pystyy tekemään päätöksiä tästä kattavasta arvioinnista? Ja sitten toiseksi, miten varmistatte sen, että Euroopan keskuspankki ja SSM valmisteluvaiheessa eivät ole liian riippuvaisia ulkoisista neuvonantajista? Voivatko nämä neuvonantajat puut tarttua näihin maakohtaisiin suosituksiin ja millä tavalla tätä asiantuntemusta näissä kohdissa voidaan arvioida. Ja kolmanneksi, pankkitarkastelussa, jota nyt toteutetaan, vaikuttaa mielestäni osittain siltain, että täytyy että tiettyjä riskejä ei ole riittävästi havaittu. Ja miten tämä voidaan selittää? Tässä on keskitytty lähinnä pieniin asuntolainoihin, mutta samalla on ongelmia esimerkiksi lentokoneiden rahoituksessa. Eli tähän haluaisin vastauksen. Kiitos. Niin, nui. Kiitos sitten Nui. Thank you. Uh, Kiitos. Kun katsomme kuinka rahapolitiikan valvontaa erotetaan toisistaan. Tämä onkin hyvin tärkeä asia. Täällä todellakin tulee laadittavaksi EKPssä sääntöjä, ja niitä on siis luvattu ja työ on jo aloitettu. Tämä on hyvin tärkeää, tärkeää työtä, koska pitää ottaa huomioon se, se, että on tärkeää erottaa nämä asiat toisistaan, mutta toisilta, toisaalta sitten pitää pystyä luomaan myös synergiaa erityisesti makrovalvonnan tasolla ja mm, vakauden osalta. EKP mm, on saanut käyttöönsä hyvin hyvät eh, työkalut ja meidän täytyy varmistaa eh, se, että me voimme eh, hyödyntää kaikkea mahdollista synergiaa tällä alalla. Meillä on päätöksiä mm, tulossa sitten heti, kun olemme lähempänä sitä hetkeä, jolloin nämä säännöt astuvat toimeen voimaan, mutta minä tulen informoimaan sitten Euroopan parlamenttia siitä. No sitten tästä meidän täytyy myös varmistaa se, että tulokset ovat vankoja ja avoimia ja koko menettelytapa on täysin avoin. Tämä manuaali, jonka me olemme hiljattain laatineet, niin me olemme varmistaneet, että laatu on hyvä kaikilla tasoilla sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. Meillä on tällaisia maakohtaisia tiimejä, joissa on valvojia äh, kansallisista, kansallisilta tahoilta ja ne he tekevät analyysiä eri maista ja varmistavat laadun tällä tavalla. Ja me haluamme hyvää, vankkaa hallintoa koko tälle hankkeelle. Ja tämä mm, aina sitten, kun valvontaelimen puoleen käy, käännytään, ja kaikissa näissä valvontapäätöksissä mm, se otetaan huomioon, joten me toimimme hyvin tarkasti, mm, tarkasti ja tämän laatuasian suhteen. Miten sitten ulkopuolisten toimijoiden osallistuminen, erityisesti konsultit, Oliver Wyman on rekrytoitu tähän työhön. Ja tietenkin johto ja kaikki työ, mikä tehdään EKPssä, on, on tässä tärkeää. Me saamme myöskin ohjeita näihin valintakriteereihin silloin, kun on kysymys konsultteja käyttävistä maista. Niitä on 18 ja tämä liittyy tietenkin siihen, että työ on niin laajaa. Ja myöskin pyritään saamaan uskottavuutta lisää. Ja me olemme hyvin tyytyväisiä tähän tulokseen, koska kaikki nämä ihmiset, jotka ovat arvioi, arvioimassa näitä asioita, niin tämä on mennyt hyvin. Sitten viimeinen kysymys. En ole vaan varma, että ymmärsinkö sen ihan oikein. Mutta ymmärsin, että oli kysymyksessä vakuudet ja se, että kuinka me toimimme sitten, kun on pienistä pääomista kysymys. Me olemme tällä hetkellä juuri määrittelemällä, määrittelemässä sitä, mikä tämä rooli olisi, ja me tietenkin käytämme suhteellisuusperiaatetta. Kaikki täytyy toteuttaa samalla tavalla kaikissa maissa, jotka ovat mukana koska meillä täytyy olla täysin samanlaiset toimintaolosuhteet. Kiitos. Sitten SND-ryhmästä Elisa Ferreira. Well, thank you. Thank you very much for being... Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne jälleen kerran. Toitte hyviä uutisia. Ja käsityksen siitä, että pystytte hallinnoimaan näin monimutkaista tehtävää. Minun kysymykseni liittyvät pankkiunionin seurantaan kolmanteen aiheeseen tavallaan. Te sanoitte, että tarvitsette hyvän yhteisen kriisiratkaisumekanismin. mainitsette muutaman seikan. Voisitteko vähän yksityiskohtaisemmin kertoa siitä, miten tärkeää on valvonnan laadun osalta, että kriisin ratkaisu on yhtä hyvälaatuista ja mitkä tekijät siihen liittyvät, mitkä standardit, koska olemme saattelemassa nyt päätöksen tai pyrimme saattamaan päätöksen neuvottelut, emmekä todellakaan halua hyväksyä tässä huonoa sopimusta, mutta sopimus toisaalta olisi todella tarpeen. Eli voisimmeko saada tässä vähän lihaluiden ympärille? Toinen kysymykseni liittyy siirtymäkauteen tällaisten vanhojen kysymysten osalta, koska tämä on aina argumenttinen, että halutaan pitkät siirtymäkäydet yhteisen kriisiratkaisurahaston osalta kolme vuotta alun perin oli aikatauluehdotus, että voitaisiin selvittää, mitä vanhoja tekijöitä pitää ottaa ratkaisuun mukaan. Ja sitten olisi siis selvää, että siirrytään uuteen järjestelmään, mutta voisitteko sanoa tähän kantanne? Se olisi tärkeää. Ja voisitteko antaa vähän enemmän yksityiskohtia myöskin siitä, miten te ehdottaisitte, että yhdistetään nyt tällaisen kriisinratkaisulautakunnan kanta yhdessä yhdistettäisiin tuohon rahastoon, eli saataisiin teknisempi lähestymistapa yksittäisten pankkien kriisiratkaisuun, eikä lähdetä yleisemmällä tasolla keskustelemaan, kun kyse on siitä, miten yhden viikonlopun aikana pystytään ratkaisemaan kriisi tietyn pankin osalta. Tämä on parlamentille tärkeä kysymys ja teidän kantanne olisi tässä hyvin arvokas. Kiitos. Kiitos. Elisa on esittelijänä kriisiratkaisumekanismin osalta ja hän tekee erinomaista työtä. Following. Niin, me seuraamme hyvin tarkkaan tätä työtä ja se on keskeistä meille, koska meidän pitää nopeasti saada päätäntöön tämä lainsäädäntöprosessi, jotta tämä järjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti. Meillä pitää olla tehokasta päätöksentekoa, koska kriisin ratkaisuun tarvitaan tehokkaita päätöksiä. Aika on aina tärkeä tekijä, eli käypä päätöksenteosta pitää tehdä mahdollisimman pikainen. On tärkeää, että meillä on kriisinratkaisumenettelyitä. No ei nyt ehkä 24 tunnissa, mutta ainakin viikonlopun aikana tämä pitäisi saada käyttöön. Sitten kriisinratkaisurahasto. Kun kansalliset kysymykset jäävät kansalliselle tasolle, niin se vaikuttaa kielteisesti Euroopan pankkialaan. Ja tämä kymmenen vuoden siirtymäaika kohti tätä yhtä rahastoa on aivan liian pitkä. Tässä pitäisi edetä kaksinkertaisen nopeudella, jos tämä olisi kolme vuotta, niin vielä parempi. Tähän ei vaadita mitään vuosimaksujen kaksinkertaistamista, vaan tässä katsotaan, mitä vuosien varrella on jo maksettu. Eli kaikki tämä sitten yhteisvastuullistetaan. Sitten nämä varajärjestelyt, niitä pitää olla jo siirtymävaiheessa ja meidän pitää varmistaa luoton saantikyky järjestelmästä, kuten asetukseen on kirjattu. Ja tärkein syy tällaiselle tärkeimmälle varajärjestelylle on varmistaa se, että on yhtäläinen kohtelu tulevissa tapauksissa. Resurssien yhdistäminen saattaisi sitten kulua loppuun nopeasti ensimmäisissä tapauksissa. Ja se tarkoitti, että muiden, muissa tapauksissa pitäisi sitten turvautua kansallisiin varajärjestelyihin. Eli meillä pitää olla tämä yhteinen varajärjestely, jotta voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu ja jotta voidaan antaa takeet vankasta kriisiratkaisurahastosta. No jos varat ovat loppuneet, niin kaikkien pankkien pitää maksaa ne takaisin, eivätkä ainoastaan niiden maiden pankit, joissa näitä toimia on toteutettu. Meillä pitää olla todellinen eurooppalainen rahasto. Sitten siirtymävaihe. Mielestäni meillä on sitten selkeyttä kun on saatu tämä arviointi loppuun, meillä on saatavien laatuarviointi. Täytyy katsoa, mitkä ovat riskialttiita salkkuja, vähemmän avoimia. Ja täytyy katsoa, onko siellä säädöksiä, joita puuttuu. Mikäli siellä on tappiollisia lainoja, ovatko ne perusteltavissa. Ja lisäksi meillä on stressitestejä, Eli sen jälkeen, kun meillä on arviointu, viety päätökseen, meidän täytyy arvioida sitä koko tilannetta. Ja tämän laajan arvioinnin jälkeen katsotaan sitten näitä pääomakysymyksiä. Ja niihin pitää sitten puuttua oikeassa järjestyksessä, eli ensin yksityiset varat, sitten kansalliset, julkiset varajärjestelyt otetaan käyttöön. Ja jos ei kansallisella tasolla ole mahdollisuuksia, niin sitten katsotaan eurooppalaisia ratkaisuja. Eli ESMstä voidaan saada maakohtaisia lainoja tai sitten suoraa pääomitusta. Mutta tilanteen selkeys on mukana tässä laajassa arvioinnissa ja me varmistamme sen, että tässä toimitaan hyvin tiukasti. Sitten vallan jako johtokunnassa. En tiedä, onko minulla riittävästi yksityiskohtia, jotta pystyisin antamaan täsmällisiä vastauksia, mutta tietysti johtokunnalle tältä täytyy antaa todelliset valtuudet, jotta se voi tehdä todellisia päätöksiä. Nyt tilanteessa, jossa Se on täysin vastuullinen Euroopan toimielimiä kohtaan. Mrs. Nui on behalf. Kiitoksia. Ja sitten Aldesta Klintz. Um, I would like to ask you just two questions. Minulla olisi pari kysymystä me emme halua tästä mekanismista sellaista, että se erottaa euros, euroalueen muusta Euroopasta. Me haluamme, että ne maat, jotka eivät ole eurossa mukana, että he ovat tässä valvontamekanismissa mukana niin nopeasti kuin mahdollista. Mitä voitaisiin tehdä ja kuka olisi sitten se henkilö, joka tätä asiaa voisi nopeuttaa? sillä tavalla, että muut maat tulisivat vapaaehtoisesti mukaan. No sitten toinen asia on, että tässä nyt kun on kiire, niin tietenkin teidän täytyy tässä omaisuuserien laadunarvioinnissa käyttää asiantuntijoita hyväkseen. Ja miten te voitte varmistaa, että laatu näissä palveluissa, joita te saatte näillä asiantuntijoilta, on hyvää? Uh, I, fully agree of... Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että ei pitäisi nähdä jakoa euroalueen ja EU, ei-euromaiden välillä Euroopassa. Tässä on pari tapaa, joilla voidaan pyrkiä huolehtimaan siitä, että näin ei käy. Ensimmäinen on se, että tehdään hyvin läheistä yhteistyötä EBAN Euroopan pankkiviranomaisen kanssa, joka on vastuussa yhtenäisestä sääntökirjasta, ohjekirjasta ja useimmat välineistä saamisten laadun arvioinnin osalta ja stressitestien osalta kaiken kaikkiaan tulee Euroopan pankkiviranomaiselta. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että yhteistyö Yhteisen valvontamekanismin osallistuvien ja ulkopuolen jävien maiden välillä on lisääntynyt viime kuukausien aikana. Henkilökohtaisesti olen pyrkinyt varmistamaan, että näin käy. Ja että voin huolehtia siitä, että tulevaisuudessakin kaikkien kysymysten osalta näin käy. Minä olen valvontaneuvoston edessä esittänyt jäsenyyttä Euroopan pankkiviranomaisen, vaikka minulla on jo paljon tietenkin työtaakkaa EKPssä, joten mielestäni yhteys EBAan pankkiviranomaisen on hyvin tärkeää. Mitä tulee siihen, että yhteisen valvontamekanismin ulkopuoliset maat osallistuisivat vapaaehtoisesti, toivon todella, että näin käy. Mielestäni paras tapa huolehtia siitä, että näin käy, on se, että tehdään erittäin hyvää työtä ja me olemme hyvin sitoutuneita hyvän työn tekemiseen, että se on tämän mekanismin puitteissa. Anteeksi, en vastannut toiseen kysymykseen. Se liittyy siihen, miten saamisten laadun arviointi toteutuu, kun käytetään ulkoisia konsultteja. Meillä on erilaisia tasoja siinä, kun keskustellaan, miten osallistutaan tähän yhteistyöhön. Tietenkin eri johtajuussuhteet tilintarkastajien ja konsulttien osalta. Pekro Mikro, Mikrovakaus pääosastolta on johtaja tässä ja meillä – on myöskin ohjauskomitea, johon konsulttien ja arvojien kannat voidaan esittää. Ja sitten meillä on vielä tällainen keskeinen yksikkö saamisten arvioinnin osalta. Sielläkin näitä tuloksia tutkitaan ja vielä kansalliset kattavan arvioinnin viranomaiset, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tietenkin tulevat myös kuultua ennen kuin edistytään tässä työssä. Me käymme läheistä vahvaa keskustelua pankkien, pankkifederaation, tilintarkastajien federaation kanssa säännönmukaisesti. Joten olen melko varma, että tässä asiassa hallinto on hoidettu niin hyvin kuin se tulisikin olla hoidettu tässä harjoituksessa. Fisiaa. Kiitos. Ja sitten ekoryhmästä Silvi. Louis, Kiitoksia tästä hyvästä alustuksesta. Pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy muodolliseen yhteistyöhön tämän pankkivalvontamekanismin kanssa ja sitten Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, jolla EUlla on jo neuvoteltu, tai tällä hetkellä se neuvottelee kauppa- ja investointisopimuksista. Ja tällöin rahoituspalvelut ja rahoitustuotteet näiltä neljältä alueelta voivat tulla EUn sisämarkkinoille, ja tämä saattaa vaikuttaa sitten systemaattisiin riskeihin EUn markkinoilla. Toinen kysymys liittyy siihen, mistä Klintz jo kysyi. Eli ei euroalueen pankit, jotka toimivat euroalueella. Joissain maissa EUn, EUssa ja euroalueella on ei euroalueen pankkeja, kuten vaikka ruotsalaisia pankkeja Baltian markkinoilla. Ja Baltiat pian ovat myöskin euroalueella. Kaksi valtiota sieltä on jo mukana. Ja sitten pystyykö yhteinen valvontamekanismi tehokkaasti valvomaan ei-euroalueen pankkeja? Ja koskeeko valvonta myöskin luottolaitoksia näissä ei-euromaissa? You, we are indeed. Kiitos. Me olemmekin todella puhumaan tässä instituutioista, jotka ovat Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi USAn valvontainstituutio IMF arvioineen on tässä mukana. Ja meidän mielestämme meidän on selitettävää, mitä teemme, jotta me voimme, voimme todistaa olevamme täysin avoimesti liikkeelle, mitä metodologiaan tulee. Meidän täytyy saada tätä uskoa eurooppalaisiin pankkeihin. Ja olette varmaan huomanneet, että yksi pääjohtajista, yksi neljästä on ollut ähm, Amerikassa. Ja me saamme sitten hänellä, häneltä tietää, minkälaisia hyviä käytänteitä on valvonnassa. Voin ylpeänä myös äh, todeta, että, että eräs EKPn edustajista neuvostossa tulee olemaan Kanadassa. Hän on nyt valvoo siellä kanadalaisia laitoksia, mutta tulee, tulee Euroopan puolelle. Ja tällä tavalla me saamme sitten myös tietoa sieltä suunnalta. Mitä sitten siis tulee pankkeihin, jotka eivät ole SSMS mukana ei euroalueella, niin viime kuukausina, kolme viime kuukauden aikana olemme todella fokusoineet tähän. Meillä on työryhmiä perustettu sillä tavalla, että on myös näiden tytäryritysten valvontaa eli siis SSM kuuluvien pankkien, tytärpankkien eh, valvontaa on, on käsitelty. Me olemme varmaankin löytäneet eh, hyvin hyvän menettelyn siihen, ja meidän täytyy sitten vielä sitoutua siihen, että me löydämme näiden host-pankkien valvontaan sopivan ratkaisun. Mitä sitten tulee näihin eh, skandinaavisiin pankkeihin, en oikein tiedä mitä kaikkea on tapahtunut, mutta minä haluaisin tietää eh, enemmän, minkälaisia ovat nämä skandinaaviset eh, järjestelmät. Me voimme poimia sieltä hyviä käytänteitä, kuten paikan päällä tehtävät tarkastukset. Olen varma, että parhaat käytänteet tästä saadaan syntymään. miten sitten tätä manuaalia laaditaan. Meillä on suomalainen henkilö siinä, joka, joka sitä tekee. Ja sitten toivotaan että mitään eh, lisää ongelmia ei tule myöskään eh, tässä näiden maiden suhteen, jotka eivät ole SSMssä mukana. Kiitos te vihreistä. Kiitos, Welcome again, uh, Madame Nui, to... Kiitos jälleen Ranui tänne valiokuntaan. Pari kysymystä. Ensimmäiset liittyvät huomioihin suullisesti sekä myös kirjallisissa vastauksissa, josta kiitän, että valvontaneuvosto aikoo lähettää meille neljännes vuosittain kokouksista tiedot tai pöytäkirjat. Silvi Kural Bukabalts muistavat varmasti pitkät neuvottelut, joita käytiin. Me pyysimme periaatteessa jotain pöytäkirjojen tapaista. Emme kuitenkaan käyttäneet pöytäkirjasanaa, jottei tästä tulisi ennakkotapaus siitä, mitä tapahtuu EKPn hallintoneuvostossa, mutta tässä todella halusimme jotain vastaavaa sanaa ajaa takaa, joten nämä tiedot pitäisi lähettää kokouksen jälkeen. Ja sanoitte, että olitte valmis näin tekemään. Ja minä haluaisinkin nyt pyytää, että pidätte kiinni siitä, mistä aikaisemmin puhuttiin kanssa anteeksi, toimijoiden välisessä sopimuksessa. Ja sitten Wolf Klintzin kysymykseen. Olisitteko valmis jakamaan kanssamme listan siitä, mitä neuvonantajia on työstämässä mitäkin pankkeja, joita nimiä on nähty talouslehdistössä, mutta olisi hyvin avointa, jos voisimme saada tiedon siitä – ketkä neuvonantajat tekevät työtä minkäkin pankin osalta. Olisikaan se mahdollista? Kiitos. Noin. Niin, mitä tulee näihin menettelyihin. Te puhuitte jonkinlaisista pöytäkirjoista käsittääkseni, eli sisällön suhteen ei ole ongelmaa. Panen merkille sen, että ne pitäisi sitten teille toimittaa. Toivon, että johtokunta on valmis tässä asiassa liikkumaan. Eli se, että lähetetään säännöllisesti näitä raportteja, se on ihan loogista. Mutta ilmoitan tästä sitten eteenpäin. Sitten neuvonantajaluettelo, eli mitkä työstävät mitäkin pankkia. En nyt tänään pysty tähän vastaamaan. Minun täytyy varmistaa, että minulla on oikeudellisesti oikeus vastata tähän. On tiettyjä konsultteja, ulkoisia toimijoita, joita on rekrytoitu Euroopan keskuspankkiin, mutta osan sitten on rekrytoinut kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Enkä tiedä, onko minulla oikeus kertoa näistä toimista, mutta otan esille tämän kysymyksen ja toimitan siihen sitten vastauksen. Sven vielä. This, uh, thank... Niin, vielä lisäkysymys työhön. Kiitos, jos tarkistatte tuon ja ehkä sitä ei voida käsitellä ihan samalla tavalla, ymmärrän sen, mutta kyllä se vastaisi tiettyihin kysymyksiin, koska Totta kai nimet, jotka nähtiin talouslehdistössä, niin tuntui vähän siltä, että eturistiriidat voivat olla hyvinkin todennäköisiä, koska jotkut neuvonantajat ovat puhuneet tietystä pankista aikaisemmin, nyt saaneet mandaatin toisen pankin osalta ja nyt ovat neuvonantajina, joten tässä on niin pieni mahdollisten firmojen lukumäärä, että vaarana on, että on hyvin vaikeaa, että tässä ei tietty firma astuu toisen varpaille, joten saataisiin yleiskäsitys. Se olisi kyllä kiintoisaa. Ja minua kiinnostaisi kovasti, miten mahdolliset eturistiriidat jätetään syrjään, kun valitaan näitä neuvonantajia. Niin tosiaan on rajallinen määrä tilitarkastusyrityksiä kriteereissä on todettu, että ei saa käyttää tarkastajia, joilla on ollut yhteyksiä pankkiin kahden varanhoitovuoden aikana. Se nyt ei tosiaan ole kovin pitkä aika, mutta tämä nyt on kriteeri, jota on sovellettu. Eli ehkä jotkut tilintarkastajat eivät ole olleet yhteydessä pankkiin kahden tilinhoitovuoden aikana, mutta sitä edeltävänä vuonna kyllä. Se on mahdollista. Kiitoksia. Ja sitten EPPstä Dorfman. Thank you, Madame Nui, for being here. Kiitoksia, että olette täällä paikalla. Komissaari eh, Rehn viimeisessä raportissaan näistä epätasapainoista kritisoi Italian pankkijärjestelmää, erityisesti pieniä eh, italialaisia pankkeja. Hän puhui sektorin eh, sirpaloitumisesta siellä on huono tuottavuus ja erityisesti hän totesi, että nämä eh, osuuskuntapankit ovat kaikkein heikoimmat koko Italian pankkijärjestelmässä. Jos me katsomme, mist, mitä todella tapahtui, ja meillä on hyvin paljon tällaisia kooperatiivipankkeja siellä, mistä minä tulen – Ja viime eh, eh, vuonna siis nämä pankit nimenomaan antoivat PK-yrityksille lainoja myöskin perheille ja tällä tavalla mm, lievensivät tätä pääoman puutetta. Eli 14 prosenttia oli tämä keskimääräinen eh, arvo Italian osalta. Eli oli vähän outoa, että komissaari juuri näihin pankkeihin puuttui ydinpääomasta 14 prosenttia. Niin mikä näkemys teillä tästä asiasta on? I will not, uh, niin, en, en tässä nyt mitään pankkijärjestelmää mainitse erityisesti, mutta sanoisin, että Euroopassa on tilaa monenlaisille erilaisille liiketoimintamalleille pankkien kohdalla. Meillä on pieniä suuria liikepankkeja, kotimaan pankkeja, vähittäispankkeja ja pankkeja, jotka hoitavat suuria yhtiöitä. Enkä ole sitä mieltä, että pankin terveydentila mitenkään riippuisi sen koosta tai sen liiketoimintamallista. mitä Mario Draghi eh, eh, sanoi eh, näistä zombipankeista, niin ne ovat sellaisia pankkeja, joilla on, on liian paljon hoitamattomia lainoja. Ja eikä ole sellaisia varoja, joilla kauppaa voitaisiin käydä, niin se on ongelma taloudessa ja me pyrimme nyt identifioimaan näitä pankkeja ja arvioimaan, mitkä ovat sellaisia, ja uskon, että sitten kun arviointikierros on kattavasti tehty, niin täytyy ryhtyä toimeen. Ja tällaisia zombibankkeja me emme tule enää hyväksymään. Kiitos. Ja sitten Tyson pahoittelee. Hän halusi olla paikalla, mutta hän nyt sitten ei päässytkään tänään paikalle. Eli hän pyytää anteeksi. Sitten Sanchez Presedo. Sí, muchas gracias. Kiitoksia. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, miten tämä siirtymävaihe on järjestetty? Ollaanko marraskuussa täysin toimintavalmiita? Tämähän on kuitenkin menettely, joka on muuttunut. Eli millä tavalla helpotetaan sitä ja vältetään päällekkäistä työtä tiedonsiirrossa ja valvonnassa? Toinen kysymys vain tämä rahoitusraportointi. Tälläkin tavalla pyritään välttämään raportoinnin päällekkäisyyttä. Ja tällä tavalla voidaan välttää myöskin se, että on liikaa tiedonvaihtoa ilman, että siitä on sanottavaa hyötyä. Ja viimeinen kysymys. On sanottu, että valvontaa on Basel kolmosen osalta, ja siitä on huomattu, että kaksi suurinta kansainvälistä toimijaa ovat kärsineet vähemmistä ongelmista kuin muut toimijat. Eli kannattaisiko tehdä nyt sitten kattavampi arviointi näistä alan toimijoista? Thank you. Uh, regarding the... Kiitos. Nyt kun tätä siirtymäkautta ajatellaan, niin me olemme valmiita marraskuussa. Silloin tämä SSM käynnistyy ja silloin kaikki asiat pitää olla kunnossa, kaikki alat, alueet käsiteltynä. Me priorisoimme omat työmme ja olemme erottaneet toisistaan sen, mikä on todella tarpeen, mikä, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja mikä on sitten vain mukava saada tehtyä ja mikä voi ehkä vähän odottaa toisiin hankkeisiin verrattuna. Olen aivan varma, että kaikki tämä on tehtävissä ihan uskottavalla tavalla. Me myöskin mietimme tätä siirtymäkautta lokakuu, marraskuu. Ja me käymme kansallisten viranomaisten kanssa keskusteluja siitä, mitä, että he varmasti tekevät päätökset ennen marraskuuta, ettei tästä sitten tule tähän siirtymäkauteen minkäänlaista pullonkaulaa. Eli siinä mielessä olemme aivan hyvällä mallilla menossa. Ja sitten mainitsitte tämän päällekkäisyyden valvonnassa, että sitä ei pitäisi olla. Se on todellakin meidän tarkoituksemme. Pitäisi erotella toisistaan merkittävät pankit ja vähemmän merkittävät pankit, mutta kuitenkin käyttää yhteistä järjestelmää ja yhteisiä suosituksia, samaa manuaalia kaikkien eurooppalaisten pankkien kohdalla. Ja sitten tästä pääsenkin tähän raportointiin, mitä raportoinnilta sitten vaaditaan kun kattava arvio tehdään, niin me sitä varten keräämme hyvin paljon tietoja. Eli tässä on hyvin kiire aika meille ja myöskin kansallisille viranomaisille, mutta me teemme tämän siksi, että luottamus eurooppalaisiin pankkeihin säilyy. Ja sitten vastaisuudessa raportointi tulee olemaan sellaista, että kaikilta valvontaelimiltä kerätään tietoa ovat siis sekä merkittäviltä pankeilta että vähemmän merkittävimmiltä. Ja pankkiviranomainen sitten on se, joka laatii nämä tekniset standardit. Meillä myöskin EKPn eh, raportointijärjestelmässä asioita, joissa eh, eh, suljetaan tiettyjä aukkokohtia. Ja täällä on vielä eräitä asioita, jotka ovat keskusteltavana ja konsultoitavana. Me annamme tähän riittävästi aikaa, jotta kaikkiin kysymyksiin saadaan vastaukset. Sitten vielä me tulemme kysymään näitä taseita eurooppalaisessa yhtenäisessä muodossa eh, sekä merkittäviltä pankeilta että vähemmän merkittävimmiltä. Ja hyvin laaja suhteellisuusperiaate tässä on oleva tässä finrep asiassa meidän täytyy varmistaa se, että me emme pyydä liikaa pieniltä pankeilta, eikä myöskään kansainvälisiä tilinpäätösmalleja ei ole pakko käyttää. FinRep ja IFRS, ne eh, antavat samaa tietoa. Ja uskon, että mitä pyydetään sitten pieniltä pankeilta hyvin pieni ja hyvin pieniltä pankeilta, niin kyllä se tulee vastaamaan niiden omia resursseja. Now I give the floor to... Kiitos Tegula. Bonjour Madame Nui. Kiitoksia, että olette taas täällä valiokunnassa, kuten toivoimme. On hienoa, että olette paikalla. Ja yksi kysymys, joka liittyy vähän Lisan puheenvuoroon, Itsenä olin varjoesittelijänä tässä kysymyksessä, ja tämä on yleisluontoisempi kysymys, ei tekninen. En tiedä, oletteko huomannut, että tämä sopimus saada, halutaan saada nopeasti aikaan, mutta emme kuitenkaan tiedä, miten pankkien maksut sitten lasketaan. Tämä on mielestäni demokraattinen ongelma, eli pitäisikö täm, tähän, tässä soveltaa delegoitua säädöstä, mutta tässä on toinenkin asia, joka huolestuttaa. Ja tässä puhutaan valtavista summista. Ja ne saattavat luoda vääristymiä eri maiden välille, koska pankkijärjestelmät ovat niin erilaisia. Ja viime kädessä olisiko tämä asia, jota pitäisi hioa paljon enemmän ennen kuin tehdään sopimus. Koska jos meillä on kriisinratkaisumekanismi, jossa on rahasto, mutta emme tiedä, kuka sitä hallinnoi, miten ja missä, niin tämähän vaikuttaa kuitenkin julkisen talouteen, koska on maita, joissa on suuria pankkiryhmittymiä, ja sitten siellä kyse on sommista, ja toivottavasti heille ei sanottu, että tämä merkitsee, että jos on tämä budjettiongelma, niin silloin kuitenkin veronmaksajat viime kädessä tämän maksavat, koska yritysverotusta kevennetään – Eli ollaankohan tässä nyt lähestymässä asiaa sillä tavalla, että no tämä on poliittinen kysymys, eli katsotteko, että järjestelmän pitäisi olla riittävän vankka, jotta sitten siinä vaiheessa, kun on tulee ongelmia, ei käydä taist- sellaista taistelua, joka saattaa sitten vaarantaa näiden yritysten tilanteen. Tämä varmaan onkin minunkin mielestäni hyvin tärkeä asia, koska nämä valvojat keskittyvät niihin välineisiin, jotka ovat tarpeellisia silloin, kun hallinnoidaan ja tehdään päätöksiä SRMssä. Se on tietenkin kaikkein tärkein Eh, asia heille ja verotushan ei tietenkään kuulu, kuulu tähän kontekstiin. Mutta kuitenkin se, että miten näitä mm, osuuksia eh, lasketaan, sitä täytyy vielä, vielä tarkentaa. Varmaankin tämä ongelma voidaan ratkaista jossain toisessa tekstissä, jotta ei sitten SRMn eh, alkua mitenkään lykättäisi. Itse asiassa mm, minun uskon, siis Financial Timesissa, Timesissa eli tänä aamuna oli artikkeli, artikkeli, jonka luin ennen tänne tuloani. Niin, ja on aivan totta, että täällä voi olla tällaisia vääristymiä tulossa ja sitä pitääkin miettiä. Niin teille, onko teistä järkevää, että meillä on tämä viranomainen, vaikkakin on tämä Damokleen miekka, emmekä tiedä, pääsevätkö jäsenvaltiot sopuun näistä maksuista? Niin, niin hyvä perustuslaki tuomari. Minä todellakin ajattelen näin, että, että me voimme tästä oppia jos on mahdollisuus ottaa tämä käyttöön tietyin edellytyksin tai ehdoin ja sitten vielä näitä maksuosuuksia laskea tar- tarkemmin, niin silloin voitaisiin varmistaa SRMn eh, muoto ja mahdollisuus ja, ja sitten voitaisiin vielä jälkeenpäin katsoa, minkälainen olisi se kaikkein vankin tapa näitä maksuosuuksia määritellä. Siinä vaiheessa, kun tämä aktivoidaan, ei, nämä maksuosuudet, niin tässä saattaa tietenkin tulla, tulla, jos tulee vihaisia reaktioita eri suunnilta, niin sehän varantaa koko järjestelmän. Täytyy siis vain pystyä vakauttamaan se, se mitä on olemassa ja täytyy tietenkin myöntää se, että nämä asiat, jotka tulivat esiin, niin ehkä kaikkea työtä ei ole vielä tehty ja ehkä kaikkia vaikutusten arviointia ei ole suoritettu. Eli täytyy näihin ongelmiin ratkaisu vielä löytää. We have finished No niin, siinä olivat puheenvuorot. Jos on vielä muita kysymyksiä, ilmeisesti niin Lambert saa vielä esittää kysymyksen. Ole hyvä. E, e, no niin, huomenta Jui, ja hienoa, että olette täällä. Te olette vähän niin kuin valiokunnan vanha ystävä, koska teitä näkyy täällä paljon ja se on hienoa. Palaisin tähän eturistiriitaan ja olen hiukan hämilläni nyt kun kävin läpi artikkelia Financial Times-lehdestä, jossa todetaan, että Oliver Wyman, tämä tärkeä konsulttiyritys tämän valvontajärjestelmän osalta, niin tämä on sama yritys, joka sanoo brittihallitukselle, että pankkiunionin takia Lontoon City on vaarassa, koska EKP haluaa nyt palauttamaan liiketoimintaansa euroalueelle. Ja kysymys on, eikö olisi tärkeää, että käytetään näitä ihmisiä, kyse on konsulttiyrityksistä, itsekin olen ollut tämän tyyppisessä yrityksessä töissä, mutta kuitenkin katsoisin, että tämä on hyvin poliittinen kysymys, eli ehkä ei ole järkevää tehdä työtä tällaisten ihmisten kanssa. Ja he ovat olleet mukana muissakin makrotaloudellisissa kysymyksissä EU-ssa. Tärkeä kysymys todellakin. En tiedä, oliko meillä mitään muuta mahdollisuutta. Nimittäin silloin, kun Oliver Women valittiin, niin ei meillä ollut valvojaa EKPssä. Tarvittiin sellainen tiimi, joka oli tukena ja se muodotti, muodostettiin vakausosaston virkamiehistä jotka olivat sitten omien viranomaistensa lähettämiä eri maista. Ja uskon, että osaaminen tässäkin yrityksessä oli sellaista, että se ammattitaito oli todellakin tarpeen. Oliver Woman valittiin tarjous pyyntöjen perusteella. Siellä oli hyvin tiukat säännöt kaikille sille, mitä haettiin. Joten minä uskon, että kaikki tehtiin sillä tavalla, että noudatettiin parhaita mahdollisia eettisiä sääntöjä. Se, mitä lehdissä kirjoitetaan ja, ja mitä, jota joku muu tiimi jossain muussa maassa voisi äänestä sanoa, niin minä joka tapauksessa mm, näin näitä ihmisiä joka viikko ja minä voin vakuuttaa teille, että hyvin ammattitaitoisesta väestä oli kysymys mm, ja heillä oli luottamus mm, EKPssä, vaikka, vaikka konsultteja käytettiinkin. Aina voidaan puhua Kiinan muurista ja sen tyyppisistä typeryksistä. No Kiinan muuri on olemassa, Kiinassa nimittäin muualla ei. Waiman Sitin pyynnöstä on varoittanut Sitiä ja brittipäättäjiä EKPn päätöksiä vastaan se, että pankkien pitäisi palauttaa liiketoimintaansa euroalueelle. Ja sanotaan, että muut tyypit, jotka ovat Sitissä töissä, eivät ole näiden kanssa tekemisissä. Mutta minä en usko Kiinan muureihin, ja mielestäni olisi naivia kuvitella, ettei heillä ole tietoa näistä töistä, joita heidän kollegansa konsultit tekevät EKPlle. Eli tämä huolestuttaa minua. Eli kaikki perustelee sitä, että tässä he ovat saaneet tietonsa näitä luottamuksellisia tietoja, ja he myyvät näitä tietoja sitten Lontoon Citylle, joka maksaa varmaan siitä ja tekee sitä tällaisen raportin. On sanottu, että vaikuttaa EUn bruttokansantuotteeseen, se on ihan hyvä, mutta henkilökohtaisesti meillä ei ollut tätä valvojaa ja joudumme turvautumaan ulkopuolisiin toimijoihin ja se on se oli pakon edessä tehty ratkaisu. Ja julkinen toimija, kuten te, jolla on tehtävä, joka suojelee yhteiskunnan etuja, joutuu nyt turvautumaan yksityiseen yritykseen, joka toimii yksin tällä alalla. Mielestäni tämä johtaa nyt siihen, että meidän täytyy päästä eroon tämän tyyppisestä riippuvuudesta. Mitä eettisiin sääntöihin tulee, me tiedämme, että kansallisilla valvojilla oli samanlaisia kysymyksiä esillä omissa parlamenteissaan ja omissa kansallisissa instituutioissaan. Niin, meillä on ollut tällaisia luottamussopimuksia, jotka nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet ja kaikki tämä oli hyväksytty, Ja tietenkin säännöt olivat hyvin tie, kireät siihen, liittyen siihen, miten tietoja voitiin käyttää. Tämä työ tehtiin niin eettisesti kuin mahdollista. No sitten, jos Lontoon Sitylle mm, on kerrottu sitä, mitä EKPssä puhutaan, niin, niin ei siitä varmaankaan minkäänlaista hyötyä ole ollut, koska en usko, että EKP on näin eh, toiminut Siis ei tässä mitään korvauksia ole maksettu. Ja kaikki infrastruktuuri, joka käyttää euroa, sen pitäisi olla euroalueella, mutta e, tämähän on kaikki ollut tällaista ihan avointa, ei tässä mitään pimeää kaupankäyntiä ole ollut mahdollista tehdä. No sitten nämä mm, laajat mm, tarkastelut, ne olivat poikkeuksellisia, eikä niitä nyt pitkään aikaan tulla tekemään tässä laajuudessa. E, sehän tapahtui siinä aikana, kun tätä valvontaelintä ei ollut. Ja on myös niin, että tällä hetkellä me olemme aloittaneet työn se on hyvin laajaa työtä, kun, kuten olette voineet havaita, niin tiedätte myös, että kansallisella tasolla valvojen joukossa tämä ei ole e, ollut edes mahdollista. Olemme siis valinneet vähimmän huonon ratkaisun sellaisessa tilanteessa, joka oli hyvin vaikea. Ja me kaikki nämä prosessit ja tämän hallinnointi, niin kyllä tämä on ihan, ihan moitteettomasti sujunut pienistä kauneusvirheistä huolimatta. Kiitoksia. Minullakin olisi yksi kysymys. Voisiko kertoa hiukan enemmän ja tarkemmin aikataulusta, joka liittyy saatavien laatuarviointiin ja stressitesteihin? Yes, indeed, the, banks the... Kyllä, pankit ja kansalliset viranomaiset joutuvat kyllä kunnioittamaan aikataulua stressitestien ja saamisten laadun arvioinnin osalta. Aina on ajateltu näin, että jotain päällekkäisyyttä voi tulla siinä, että saamisten laatu arvioidaan ja stressitestien kanssa EBAN kanssa on eurooppalainen aikataulu, joten näin todella on vastuullamme, että stressitestit saadaan aloitettua ajoissa, mutta suoraan sanottuna tähän mennessä ollaan ihan aikataulussa. Very much indeed. Kiitoksia, että olitte tässä kuulemisessa. Seuraava kuuleminen on sitten 7. lokakuuta, enkä sitten tiedä kuka täällä on, mutta no, varmasti on täällä. Kiitoksia